Good morning, um, everybody. Huomenta. Tervetuloa tänäiseen kokoukseen. Ensimmäinen kohta esityslistalla on tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla. Käsittelemme alovan mietinnön tarkistuksia. Eli esittelijä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, dobré ráno. Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Niin, eli keskustelemme näistä tarkistuksista tähän laatueroja koskevaan mietintöön, jonka esitteli jo maaliskuussa. Tarkistuksia tuli 199. Haluaisin kiittää kollegoja, varjoesittelijöitä ja kaikkia muitakin valiokunnan jäseniä mielenkiinnosta tätä tuotteiden laatuero asiaa kohtaan – Enve ja Agri-valiokunta työstävät omia lausuntojaan tästä asiasta, joten toivottavasti saan sieltäkin vielä paljon mielenkiintoisia tarkistuksia, jotka otan työssä huomioon. Maaliskuun jälkeen on tapahtunut hieman kehitystä, jonka, josta haluaisin kertoa. Puoli vuotta siitä, kun komissio julkaisi ohjeensa markkinoita valvoville tahoille, niin sitten huhtikuussa komissio esitti tämän sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin muuttamista ja että myös nämä laatuerot, niitä tulisi pitää sopimattomina kaupallisina menettelyinä artiklan 6 mukaisesti. Monet kollegat olivat tästä samaa mieltä, Haransova, Pospisil ja muut olivat oikein iloisia tästä komission ehdotuksesta ja monet kollegat ja myös minä itse uskoimme, että nämä laatuerokysymykset tulisi saada tuohon mustalle listalle direktiivissä, kuten Mastaaka ja Scholtes kollegani ehdottivat. Komission ehdotus on kuitenkin hieman epäselvä liittyen näihin suuriin laatueroihin kuten Pospisil ja Sulik ovat todenneet, ja olen heidän kanssa tästä samaa mieltä. Eli minä jatkan vielä keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa liittyen siihen, minkälaisia todellisia syitä voi olla sille, että tuottajilla on erilaatuisia tuotteita. Minä tein paljon ehdotuksia tähän liittyen kaksi vuotta sitten, kun tämä ongelma nousi esiin. On tapahtunut paljon selvisi, että paljon tuotteita on myyty samoissa kääreissä, mutta että sisältö on eri ja tuottajilla oli tähän erilaisia selityksiä. He sanoivat jopa, että kuluttajat haluavat tätä, mutta kun sitten puhuin kansalaisten kanssa, niin he olivatkin eri mieltä. Ymmärrän, että eroja voi olla alueellisten mieltymysten mukaisesti, mutta tuottajat eivät saisi käyttää tätä hyväkseen – kuluttajille pitäisi kertoa näistä eroista ja kuluttajien pitäisi tietää, että tällaisia eroja ylipäänsä on. Nythän näin ei ole. Näitä laatueroja on edelleen tuotteissa ja tämä vahvistui eräiden private label tuottajien julkilausumassa, jossa sanottiin, että he muuttavat tätä käytäntöä. Minä en hyväksy sitä argumenttia, että näitä eroja on valmistussyistä, kuten edustaja Sulik totesi. Muitakin syitä on kerrottu, kuten vaikkapa verot, verotuskäytännöt. Kollega Karas oli tätä mieltä. Tai että tuottaja haluaa saada parempaa hintaa tuotteistaan. Minusta laadun pitäisi olla sama, ostipa tuotetta missä hyvänsä. Ja minusta meidän tulisi tehdä mahdolliseksi se, että meillä on selvät kriteerit ja tätä tulisi ajaa lainsäädännön voimalla. Ja yhteinen metodologia tulisi myös olla käytössä – tutkimusinstituutti sellaisen on jo julkaissut ja tästä on kyllä konsensus olemassa. Eli että jotta meillä olisi yhteiset menettelytavat, jotka perustuvat yhteisiin kriteereihin, että tällaista ylipäänsä tarvitaan. Olen kollega Haransovan kanssa samaa mieltä siitä, että tutkimusinstituutin tulisi tehdä näitä tuotteita testaavien tahojen kanssa yhteistyötä ja että kansallisten laitosten tekemiä testejä ei myöskään voi jättää huomiota. Ja kollega Sulik sanoi, että tämä nykyinen testaus ei perustu mihinkään yhteiseen metodologiaan, joten sellaista selvästi tarvitaan. Ja myös hintoja tulisi tutkia lähemmin. Ja sitten myös valvonta on tärkeää ja myös yhteistyö näiden valvontaa suorittavien tahojen välillä – Kaikissa tarkistuksissa ollaan näillä linjoilla. Ja tässä mietinnössä viitataan myös ei-lainsäädännöllisiin toimiin. Niitä voitaisiin myös hyödyntää tämän ongelman ratkaisemisessa. Olen siis varma, että tuemme tätä nykyistä pilottihanketta liittyen laatueroihin. Ja myös kollega Schwab tuki tätä ja tätä voitaisiin laajentaa muunkin tyyppisiin tuotteisiin kuin elintarvikkeisiin. Ja monet kollegat, minä itse myös, uskomme, että myös kuluttajaorganisaatioilla voisi olla tässä jonkinlainen rooli. Meidän pitää pystyä kattamaan kaikki sopimusmenettelyt ja myös muut menettelyt niin, että kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista. Tässäpä se, mitä minä halusin sanoa näistä aiheista, joista tarkistuksia esitettiin. Otan totta kai tarkistukset huomioon ja odotan kovasti tulevaa yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja myös lausunnon laatioiden kanssa ja kaikkien tästä asiasta kiinnostuneiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. And then for the EP... Kiitos. Ja sitten on Stefan olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sen alovaa rakentavasta ja yksityiskohtaisesta työstä. Kuusi kohtaa. Ensinnäkin uusi tilanne kuluttajille. On hyvä, että komissio on tehnyt tämän esityksen, joka esiteltiin 11. huhtikuuta. Se liittyy kulutustuotteiden laatueroihin – ja nyt päivitetään epäreilujen kaupallisten käytänteiden direktiiviä. Meillä pitää olla yhteiset testausmetodit, näin kuluttajilla on samanlainen tilanne kaikkialla Euroopassa, ja tällä tavalla saamme objektiivisen käsityksen siitä, kuinka paljon laatueroja on Euroopassa, ja luomme paineita valmistajille, kun suuria tapauksia tulee esille. Kolmanneksi yhteiset testausmetodit ja niiden soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Mielestäni näitä testejä pitää soveltaa samalla tavalla kaikkialla. Neljäs asia. Kansalliset viranomaiset, jotka usein ovat hitaita ja tehottomia näissä tehtävissä. Kansallisten viranomaisten toimintaa on parannettava ja yhteistyötä viranomaisten välillä pitää myöskin tehostaa. Viidenneksi haluaisin korostaa kuluttajajärjestöjen roolia. Niillä on keskeinen rooli ja meidän pitää vahvistaa kuluttajajärjestöjä, jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä kuluttajasuojakysymyksissä. Ja kuudenneksi arviointi siitä, onko kaupallinen käytäntö epäreilu direktiivin nojalla. Arviointi pitää tehdä tapauskohtaisesti jäsenvaltiossa. Uskon siis, että tulevina päivinä ja viikkoina löydämme kompromissin ja ratkaisuja myöskin tähän kysymykseen. Ja odottelen yhteistyötä Senalovan ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia ja ECR-ryhmästä Zulik hän ei kuitenkaan päässyt paikalle, eli hän pyysi, että minä luen hänen puheenvuoronsa. Eli hän sanoo, hänen tarkistuksensa selkeästi osoittavat, mikä on varjoesittelyiden kanta laatueroihin, mutta varmaan voidaan sopia siitä, että työpanossa on huomattavia eroja ja Myöskin takapakkia on tapahtunut tietyissä jäsenvaltioissa. Eli meidän täytyy keskittyä enemmänkin tähän ja välttää uutta sääntelyä, koska meillä ei ole kunnollista vaikutusten arviointia. Hän haluaisi kysyä, katsotteko todellakin, että pystytte pitämään lupauksenne liittyen siihen, että kaikkialla olisi sama laatu ilman, että sillä olisi kielteisiä seuraamuksia? Samaa laatua ei voi odottaa, koska se liittyy hintaan ja elintasot ovat erilaisia, joten tällaiset tupakset ovat poliittisesti vastuuttomia. En voi hyväksyä tarkistuksia, joissa vaaditaan harmonisoituja laatustandardeja sisämarkkinoilla, koska emme voi vaatia jotain, mikä ei ole olemassa. Meillä ei ole mitään oikeudellista tai taloudellista laadun määritelmää. Laatueroja pitää nähdä vain harhaanjohtavina käytänteinä, kun kyse on samannäköisistä tuotteista ja jos tarkoituksena on aiheuttaa vahinkoa kuluttajalle. Artikassa 6 käsitellään vakavimpia tapauksia, jotka liittyvät koostumukseen, ja meidän täytyy tapauskohtaisesti käsitellä näitä asioita, jos ne vaikuttavat kielteisesti kuluttajien. Mutta nämäkin ehdotetut muutokset direktiiviin eivät ole tulleet kunnolla tarkasteluiksi. Yhteinen testausmetodi on ehdottoman tärkeä ennen kuin ehdotetaan muita parannuksia. Komission pitäisi myöskin teettää tutkimus, jotta voidaan selvittää, mitä, mitkä alat liittyvät tähän ongelmaan ja kuinka suuria eroja koostumuksessa saattaa olla tuloksen pitäisi olla se, että meillä on selkeä määritelmä laatueroista ja miten ne arvioidaan viranomaistasolla, kuten Stefanetkin ehdotti. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä omia arviointejaan ja miksei siellä pystytä panemaan täytäntöön tämänhetkistä lainsäädäntöä ja missä ovat heikkoudet. Hän myöskin pitää hyvänä Garantsovan mietintöjä meidän pitää vaatia, että tuottajat ovat enemmän mukana tässä ilman, että käynnistetään mitään muita menettelyitä. Ja keskustelun pitää ottaa mukaan myöskin kuluttajajärjestöt. Harhaanjohtavat pakettoin, pakkauskysymykset eivät liity tähän direktiiviin. Meidän täytyy jakaa hyviä käytänteitä ja käydä julkista keskustelua ja järjestää valistuskampanjoita. Eli näin sanoi Zulik ja Allestaan sitten Haranzova. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Olka Sahnovaa paitsi tästä mietinnöstä, yleisestikin tämän aiheen käsittelystä. Tämähän on kiinnittänyt kovasti huomiota muilta jäseniltäkin, mikä selvästikin osoittaa, että tämä on tärkeä teema Tämä on koko Euroopan unionin eli sisämarkkinoiden toiminnan mm, perusta. Kun nyt olen käynyt läpi näitä muutosehdotuksia, niin havaitsin, että monet ovat juuri sellaisilla linjoilla, että ne ovat omiaan vahvistamaan tätä alkuperäistä mietintöluonnosta. Olen vakuuttunut siitä, että näiden puheenvuorojen perusteella voimme saada oikein hyvän äänestystuloksen tässä valiokunnassa ja esittelijä saa meidän tukemme kompromissitarkistuksissakin. Pyytäisin kuitenkin, että tekisimme sisäistä arviota siitä, miten me etenemme, kun meillä on oma aloite, mietintö toisaalta ja toisaalta komission lainsäädäntöehdotus. Mielestäni, mielestäni meidän tulisi toimia niin, että voimme tukea molempia mietintöjä vastavuoroisesti ja voimme saada aikaan synergiaetua niiden välille. Pari kommenttia itse tarkistuksista. Olen tyytyväinen niihin, joissa äh, peräänkulutetaan kuluttajille enemmän valtaa. Äh, tarvitaan paremmin toimivia kuluttajajärjestöjä niin jäsenvaltio, jäsenvaltioissa, mutta myös parempaa äh, tiedonkulkua mahdollisista ongelmista, jotka liittyvät tuotteiden laatueroihin sisämarkkinoilla. Meidän tulisi mietinnössä myös korostaa niitä mm, avaintoimia, joihin meidän on syytä ryhtyä, jotta voimme puuttua tähän ongelmaan. Meidän täytyy panostaa, painostaa julkisesti sidosryhmiä, vähittäismyyjiä ja ää, ketjuun liittyviä toimijoita. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myös niin elintarvike- kuin non-food-tuotteisiin. Ja mm, on toimittava EU-tasolla, on pidettävä huoli siitä, että EU-lainsäädännön noudattamista valvotaan paremmin ja myös rajat ylittävää yhteistyötä tulee vahvistaa kansallisten viranomaisten välillä, ja toki myös kuluttajajärjestöjen rajat ylittävää yhteistyötä. Mietinnön yksi osa tulisi omistaa kuluttajien tietoisuuteen informaation lisäämiseen, eli kansallisia jäsenvaltioita on tässäkin yhteydessä painostettava. ja oikeus- ja keinoihin tulee niin ikään kiinnittää huomiota. Tässä paljon oikeastaan kaikki, mitä meillä oli me tästä, ja odotamme yhteistyötä. Kiitos. Ja Guesta ja Vihreistä ei ole kukaan paikalla. Eli sitten esittelijä saa vielä puheenvuoron. Hän voi vastata näihin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. bych poděkovat všem kolegům za jejich připomínky. Niin, kiitoksia Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja näistä huomioista ja myös tarkistuksista. Varjoesittelijöillä on kokous Strasbourgissa ja toivon, että siellä pystymme sitten keskustelemaan kompromissitarkistuksista. Odotan siis yhteistyömme jatkoa ja toivon, että saamme aikaan hyvän tuloksen. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja seuraava kokous on sitten kesäkuussa Silloin keskustellaan kompromissitarkistuksista. Meillä on nyt pieni tauko. Puoli kymmeneltä äänestämme kyberturvallisuudesta. Yeah.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 Okay, now that uh, most of the people have a... No niin, valtaosa jäsenistä on paikalla. Eli voimme äänestää Enisasta, EUn kyberturvallisuusvirastosta. Kyse on kyberturvallisuussäädöksestä. Valmistelija on Dantin. Eli ensin tarkistus 52. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 14, äänet puolesta ja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 146, äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 146. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 148. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 150. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152. Äänet puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa tämä, eli tarkistus 152. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Ei kun se raukeakin. Tarkistus 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö, mutta täytyy tarkistaa kuitenkin, eli 159. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 169. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 3. Ja täytyy sanoa, että kansanpuolue on vetänyt pois tukensa kompromissille. Eli kompromissitarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 198 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 198. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa taas 199. Äänestys päättyy. ylätty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää. Kukaan katsopuolesta ei näytä äänestävän. Eli otetaan uudestaan. Eli 201. Tarkistus 201. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli 204. Yksi ääni uupuu vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 205 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy taas tarkistaa 205. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Eli 207. Äänestys päättyy. Hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli 219 tarkistetaan. 219 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 221 puolesta. haluatko tarkistaa? Eli 220 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitos sitä. Sitten 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 225 puolesta Ei, ei se raukea. Eli 225 puolesta vastaan tyhjää hylä. No täytyy tarkistaa. 225. Hyväksytty. Täpärästi. Sitten kompromistarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromistarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 252 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli 252. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 10 Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 390 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 404 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 426 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 428 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 429 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 440 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 17 kompromissi 17, se liittyy kompromissiin 2. Eli nyt tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty Täytyy tarkistaa, eli tarkistus 77. Äänestys päättyy, hylätty. Sitten tarkistus 81 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 86 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa, eli 88. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20, Eikö hetkinen, ei. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty selkeällä enemmistöllä, eli onnittelut esittelijälle 31 puolesta 2 vastaan, yksi tyhjä ääni. Eli esittelijä, haluatteko sanoa pari sanaa? Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää hyvästä työstä kaikkia kollegoita. Tämä on ITRE, valiokunnan äh, lausunto, mutta kuten tiedätte, se kuuluu myös meidän toimivaltojemme piiriin. Kyberturvallisuus näkökulmasta tämä koskee kaikkia eurooppalaisia järjestelmiä ja meidän tarkistuksemme ovat olleet erittäin ja keskustelumme ovat olleet erittäin suureksi hyödyksi. Tosi meillä oli tietty toimivalta ristiriita täällä. On hienoa, että että erityisesti kompromissi tarkistusten osalta saimme täsmennystä juuri niihin kohtiin, jotka kuuluvat meidän toimivaltamme piiriin. Eli <clears throat> tällä tavalla saamme oman kantamme esiin keskustelussa ITRE-valiokunnassa. Kiitos. Um, Kiitoksia. Eli nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli kompromissitarkistusten käsittelyyn liittyen Koratsabiltin mietintöön muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Ja esittelijä Anna-Maria saa puheenvuoron, ole hyvä. Very, uh... Kiitos Anneli. Olen iloinen voidessani kertoa teille, että yhdessä varjoesittelijöiden kanssa, niin ja kiitokset heille tosiaan oikein hyvästä yhteistyöstä. Niin olemme saaneet aikaan 20 kompromissitarkistusta ja haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, miten tärkeää tämä lainsäädäntö on, jotta saadaan tasapuoliset olosuhteet yrityksille eri puolilla Eurooppaa. Tämä on tärkeää myös digitaalisille sisämarkkinoille, kun ajatellaan datan lokalisointia, niin toivottavasti tässä luodaan nyt viides vapaus EUn sisämarkkinoille, eli vapaasti liikkuva tieto. Tämä on yksinkertaista lainsäädäntöä, eli poistetaan datan lokalisointia koskevat rajoitteet muun kuin henkilötiedon suhteen. Eli täytyy tunnustaa myös muiden kuin oman maan viranomaisten toimivalta tässä asiassa. Ja yhdessä haluamme nyt lähettää yksinkertaisen viestin ja laatia lainsäädäntöä, joka, jolla on hyvä oikeusvarmuus myös tulevaisuudessa. Varjoesittelijät tapasivat Strasbourgissa 19. päivä viime kuuta ja sitten 3. päivä toukokuuta oli tekninen kokous. Tämä kokous oli todella hyvä. Kävisin artiklat nopeasti nyt tässä läpi ja näen, että Bulgarian puheenjohtajavaltion edustaja on paikalla. Meillä on ollut jo epävirallisia keskusteluja heidän kanssaan ja huomaan, huomasin jo, että saamme aikaan hyvin rakentavat neuvottelut heidän kanssaan, kunhan mandaatti on saatu. Artikla 2, eli soveltamisala, olemme löytäneet yhteisymmärryksen siitä, että tuo yleinen tietosuoja-asetus pätee edelleen kaikkeen, kaikkiin henkilötietoihin, mutta silloin kun kyseessä ovat muut kuin henkilötiedot, niin sovelletaan tätä lainsäädäntöä. Eli yleinen tietosuoja-asetus pätee edelleen henkilötietoihin. Mitään päällekkäisyyttä tässä ei ole. Yleinen tietosuoja-asetus koskee henkilötietojen käsittelyä ja tässä on nyt sitten kyse siitä, missä tietoja säilytetään. Eli kyseessä ovat kaksi täysin eri asiaa. Otin yhteyttä sosiaalisti ja vihreisiin kollegoihin ja olen varmistanut, että teksti on hyvin selvä. Kukaan ei halua tässä nyt murentaa yleistä tietosuojastusta ja se ei todella ole tässä tarkoituksena eikä niin pitäisi nyt käydä. Kiitokset oikeudelliselle yksikölle. Olemme selventäneet tätä kohtaa nyt entisestään. Johdantosan kappaleessa 10 soveltamisalaan liittyen olemme yhtä mieltä siitä, että tämä lainsäädäntö ei luo velvollisuutta varastoida erilaisia tietoja erillään, eikä se luo velvollisuutta er- erottaa tai purkaa näitä äh, datasettejä. Ja lainsäädäntö ei myöskään luo velvollisuutta yksityisille tai julkisille tahoille ulkoistaa äh, tietojaan tai tiedon säilytystä. Se on vapaaehtoista. Tämä oli tärkeää osalle kollegoista – on tärkeää, että otamme tähän mukaan myös julkiset viranomaiset, jos ne haluavat toimia tehokkaammin ja säästää kustannuksissa tietojen käsittelyssä. Äh, tätä työtä voi toki ulkoistaa, mutta se ei ole pakollista. Artikla 3, siinä määritelmät ja sitten johdantoosan kappale 7. Löysimme siihen hyvän kompromissin, jossa sanotaan selvästi, että sekä julkinen että yksityinen sektori ovat mukana soveltamisalassa, kuten juuri sanoin. Tämä kattaa myös julkiset hankinnat, kuten esimerkiksi kollega tässä ALDE-ryhmästä halusi. Ja tässä määrätään, että julkisten hankintojen direktiivi totta kai on tässä myös sellainen, jota pitää, pitää soveltaa, eikä tämä suinkaan muuta sitä. Artikla 4, tietojen vapaa liikkuvuus, tämä poikkeus. Olen iloinen siitä, että tämän takana on vahva konsensus siitä, että meillä on yksi poikkeus, yksi poikkeus vain, eli tämä yleinen turvallisuus ja sitä koskevat pakottavat syyt. Ja meille oikeudellinen yksikkö selitti tuomioistuimen päätöksiä ja perussopimuksia tässä asiassa ja sen pohjalta edettiin. Itravaliokunta laati myös lausunnon ja sen pohjalta olemme sopineet, että tiedon lokalisointivaatimukset tulee julkaista komission nettisivuilla komission työkielillä ja se näkyy artiklassa 4.5 ja sitten johdantosan kappaleessa sitten toimivaltaiset viranomaiset artikla 5 olemme helpottaneet ja yksinkertaistaneet toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuutta pyytää tietoja yrityksiltä ensin, palveluntarjoajilta ensin ja, ja sitten toisesta jäsenvaltiosta toimivaltaisilta viranomaisilta, jos viranomaiset haluavat oikeudellisista syistä pääsyä tietoon, joita on prosessoitu toisessa jäsenmaassa. Tässä ei ole ongelmia. Artikla 6, käytännessäännöt, äh, raportointi yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle. Yritimme toimia tässä mahdollisimman vähin rajoituksin. Olen ottanut sosiaalisteilta ja vihreiltä tähän tarkistuksia mukaan ja tärkeää on, että tieto on kone luettavassa selkeässä muodossa ja Alden huolenaiheet otettiin tässä myös huomioon liittyen palveluntarjoajiin ja siihen, miten ne toimivat yhteen keskenään. Menen nyt tässä en yksityiskohtiin, kun haluan, haluan painottaa sitä, että miten, miten hyvin yritimme ottaa tässä eri ryhmien panoksen huomioon. Ja korostimme myös sitä, että tämän tulisi olla helpompaa myös pk-yrityksille sosialistit ja vihreät halusivat tämän mukaan. Artikla 9 on hyvä, että olemme aikataulusta kaikki samaa mieltä, eli kolme ja puoli vuotta. on aikataulun ihan nopeasti läpi, eli tämä tulisi voimaan 20 päivää tiedon julkaisusta. Se on yleensä pari viikkoa, mutta riippuu. Tietoa voi soveltaa kuusi kuukautta ja sitten käytännössääntöjen pitäisi olla valmiina tietojulkaisusta vuoden kuluttua ja täytäntöön pantuna, toteutettuna kaksi vuotta tietojen julkaisusta. Eli nämä on, on nyt erotettu toisistaan, eli käytännessäännöt ja tuo täytäntöönpano, niillä on eri aikataulu, jotta annettaisiin parhaat mahdollisuudet alalle vastata tähän vaatimukseen luoda näitä käytännössääntöjä. Komission tulisi julkaista ohjeita siihen, miten tämä, tämä lainsäädäntö ja yleinen tietosuoja-asetus toimisivat yhdessä. Ja olemme ottaneet mukaan sosiaalisten huolen siitä, että tietoa eh, deanonymisoidaan. Eli kun tietoa anonymisoidaan, niin totta kai, tai deanonymisoidaan, niin siitä tulee uudelleen henkilötietoa. Henkilötiedot tulevat jälleen näkyviin – ja se tarkoittaa sitä, että yksityisyyden suoja direktiivi, direktiiviä tulee noudattaa. Tätä ei olisi ollut pakko ottaa tämän tekstin mukaan, mutta tein sen nyt kompromissihengessä. Kiitoksia kollegat siis hyvästä yhteistyöstä ja odotan, että saamme tämän mietinnön taakse laajan tuen tuolloin kesäkuun alussa. Ja tavoitteena on aloittaa tekniset kokoukset ja neuvottelut Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa heti, kun mandaatti on saatu, ja toivon mukaan tämä saadaan päätökseen, ja kun, kun äh, neuvosto tapaa joulukuussa Bulgarian johdolla. Kiitos sitten varjoesittelijät SND-ryhmästä. Charles Mose, mutta Danti puhuu hänen nimissään. Kiitos puheenjohtaja Charles Mose ei tänään päässyt paikalle. Hän pyytelee anteeksi ja minä puhun hänen nimissään – tarkistuksista. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Edellisessä varjoisetyyden kokouksessa näimme, että edistystä on tapahtunut tärkeässä asiassa, joka liittyy sisämarkkinoiden täydentämiseen. Katsomme kuitenkin, että vielä on parantamisen varaa kompromissien osalta, joita esittelijä on laatinut ja haluaisin kiittää häntä tehdystä työstä. Ensinnäkin arvostamme toimia, jotka tekevät tekstistä juridisesti selkeän, mitä tulee tähän asetukseen ja yleiseen asetukseen liittyen tietosuojakysymyksiin, myös silloin kun kyse on sekatiedoista. Myöskin ryhmällemme on tärkeää, että asetus ei millään tavalla vaaranna henkilökohtaista viestintää ja yksityisyyttä sähköisessä viestinnässä. Toiseksi täytyy vielä selvittää julkisia hankintoja koskeva kysymys. Mukanhan ei ole erityistoimia liittyen julkisiin hankintoihin ja henkilötietoihin. Meidän täytyy saada juridista selkeyttä tähän asetukseen ja direktiivin, joka liittyy julkisiin hankintoihin, erityisesti kun kyse on sosiaalisista ympäristö- ja työlainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä. Ja haluaisimme, että etenemme myöskin henkilötietojen nimettömäksi tekemisessä. Me uskomme, että meidän pitää vielä vahvistaa tekstiä, mutta tiedämme myöskin, että edistystä on tapahtunut hyvään suuntaan. Uskon, että pystymme saamaan vielä sovun aikaan näistä viimeisistä kohdista. Kiitos. Kiitos. Ja ECRS Dan Dalton. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää Anna-Mariaa hänen ripeästä työstään ja yhteistyöhaluisesta asenteestaan. Olemme aivan samalla sivulla esittelijän kanssa. Me haluamme kunnianhimoisen asetuksen, joka poistaa esteitä tiedon vapaalta liikkuvuudelta. Tuen kaikkia kompromisseja, ne ovat tasapainoisia ja ottavat huomioon eri ryhmien näkemykset. Varmasti trilogi tulee menemään hyvin. En nyt puhu pitkään. Me olemme jo käyneet useita keskusteluita, mutta toistaisin muutaman tärkeimmän seikan. On ihan oikein, että me vastustamme poikkeuksia julkisella sektorilla. Niihin tulee turvautua ainoastaan silloin, kun se on täysin välttämätöntä. Eli tuen esittelijän pyrkimyksiä rajoittaa yleistä turvallisuutta koskevaa poikkeusta. Samoin hänen näkemyksensä julkisista hankinnoista miellyttävät minua. Ja tiedän, että joissain ryhmissä ollaan kompromisseista eri mieltä, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni kompromissi varmistaa sen, että Ähm, siinä vaiheessa, kun asetusta aletaan soveltaa, sen noudattamista voidaan valvoa. Ja tietysti äh, palveluiden laadun on oltava hyvää käyttäjille, erityisesti pk-yrityksille. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä edessämme olevaan ehdotukseen. Ja toivottavasti niin äänestys kuin trilogikin etenevät pian. Kiitos Allesta Zaranhova. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, no minulla ei ole oikeastaan mitään sanottavaa, Anna-Maria. Olet tehnyt tosi hyvää työtä ja olemme aika lyhyessä ajassa pystyneet saamaan työn valmiiksi. Se lähettää oikein myönteisen viestin. Euroopan parlamentti tässä nyt edellyttää tällaista lainsäädäntöä ja meidän täytyy sellainen tarjota kansalaisillemme. Minun ainoa viestini tässä vaiheessa on se, että yritetään nyt nopeuttaa neuvotteluja neuvoston kanssa. Ja sinulla on minun poliittisen ryhmäni täysi tuki koko neuvotteluprosessin ajan. Kiitos. Thank you, Dita. And then for the... Kiitoksia. Vihreistä Reda ei ole paikalla, ei myöskään Zullo. Eli sitten komissiosta Pierre Eli olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair, and good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sisämarkkinavaliokuntaa valtavasta työstä, jota täällä on tehty tässä asiassa, eikä pelkästään tässä, vaan yleisemminkin digitaalisten sisämarkkinoiden ja sisämarkkinoiden osalta yleensä. Arvostamme sitä, että parlamentti on tehnyt niin nopeasti työtä tässä tärkeässä asiassa – mietintöluonnostarkistukset, kompromissitarkistukset ovat hyvä pohja jatkotyölle lainsäädäntömenettelyssä. Ja meillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu. On hieno, hienoa nähdä, että tämän valiokunnan linja on se, että rajoitetaan poikkeuksia julkisen turvallisuuden varmistamiseksi. Ja valiokunta tukee myöskin sitä, että pidetään julkisen sektorin tiedot soveltamisalassa. Tämä osoittaa, että te haluatte innovatiivisen, tehokkaan, nykyaikaisen julkisen sektorin, joka vastaa kansalaisten tarpeisiin myöskin tulevaisuudessa. Jos haluamme esimerkiksi parantaa verkkopalveluita, niin on aivan keskeistä, että julkisen sektorin tiedot myöskin hyötyvät siitä, että niitä säilytetään ja käsitellään missä tahansa EUn alueella. Olemme hiukan varovaisempia lisävelvoitteiden osalta, joita on ehdotettu kompromissitarkistuksissa. Esimerkiksi kun sanotaan, että täytyy katsoa näitä paikallisia rajoitteita ja että hyväksytään päätös sosiaalisiin rajoituksiin, eli ehkä haluaisimme hiukan realistisemman aikataulun tässä kysymyksessä. Haluamme kiittää teitä tehokkaasta työstä. Te olette yhdistäneet eri osia digitaalisilla sisämarkkinoilla, ja tästähän hyötyvät suoraan kansalaiset, yritykset ja muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus on aivan keskeistä. Kaiken kaikkiaan olemme katsoneet, että on laajasti poliittista tahtoa viedä tätä ehdotusta eteenpäin. Ja haluaisimme, että prosessi jatkuu mahdollisimman pikaisesti. Muistuttaisimme vain epämuodollisesta tietosuojakokouksesta, joka järjestettiin eilen Sofiassa. EUn johtajat muistuttivat, että me tarvitsemme tätä nimenomaista asetusta. Siitä pitää sopia tämän vuoden kesäkuun mennessä. Eli hoidetaan homma loppuun. Kiitos. Eh. Kiitoksia. Ja sitten esittelee vielä saa loppupuheenvuoron. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia kollegoita tuossa. Tämä on ollut todellista tiimityötä ja kiittäisin myös komissiota tuesta. Äh, sanomattakin selvää, että sihteeristö ja neuvonantajat ovat olleet avuksi. Kävisin läpi muutamia äh, seikkoja, jotka Nikola otti esiin yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Etsinpä, mitä me olemme äh, tänne kirjoittaneet, koska tämän tekstin täytyy mennä asian ytimeen. Me ase- kirjoitamme täällä asetusta, emme kirjaa, joten ei tarvitse toistaa samoja käsitteitä toistamiseen. Eli tässä on kyse oikeudellisesta puitteistosta, joka liittyy luonnollisten henkilöiden suojeluun, kun puhutaan henkilötietojen suojasta ja yksityisyyden suojasta sähköisessä viestinnässä. Erityisesti vuoden 2016-79 asetus ja direktiivi vuodelta 2008 ja aiempi direktiivi, niihin tämä asetus ei, ei vaikuta. Tämä on kompromissitarkistus. Toivottavasti S ja Dkin tästä rauhoittuu. Eli ei ole mitään aikeita astua yleisen tietosuoja-asetuksen varpaille. Ja mitä tulee julkisiin hankintoihin, kiitän teitä kommentistanne, niin tännekin olemme lisänneet ihan selkeää sanasta tekstiä. Hetkinen, etsin sen sekunti. joten julkisten, jul, tämän asetuksen tulisi kattaa myös julkiset viranomaiset mukaan luettuna julkisten hankintojen kontekstissa vaarantamatta direktiiviä 2013 2024 joka on nimenomaan julkisia hankintoja koskeva direktiivi. Eli tämäkin tuli selväksi, Nikola. Ja kolmas ö, tekstin kohta liittyy tähän autonomisaatioon. Me olemme ö, tännekin Eli tämän asetus, kun puhutaan teknologisesta edistyksestä, joka saattaa vaikuttaa de, tiedon de-anonymisointiin, ja tulkki pahoittelee, että tämä tuli luotuksi, aika nopeasti, sitä ei voinut tulkata. Halusin vain sanoa, että me olemme tehneet kovasti työtä tämän tekstin parantamiseksi. Ja toivottavasti äänestyksessä tuetaan tätä kompromissia. Kiitoksia. Ja tästä äänestetään 4. kesäkuuta valiokuntakokouksessa. Eli tämä kohta on sitten käsitelty. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli keskustelemme komission kanssa oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen käyttäjien kannalta verkkovälityspalveluissa. Tämä on osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa ja komissio huhtikuun lopussa ehdotti asetusta liittyen oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen ja että luotaisiin verkkofoorumien seurantakeskus Vaikutusten arvioinnissa on mukana todisteita ja myöskin sidosryhmien näkemyksiä, joita on kerätty kahden vuoden aikana. Esittelyn tarkoituksena on käydä ensimmäistä keskustelua Euroopan komission kanssa ja haluaisin antaa heille puheenvuoron ja Steng ilmeisesti edustaa komissiota. Eli Steng, olkaa hyvä. thank you very much and good morning everybody. Actually it was... Uh, Kiitoksia. Niin itse asiassa esimieheni äh, on jo matkalla. Hänen piti esittää tämä esitys, mutta minä voin aloittaa. Te olette erittäin tehokkaita täällä parlamentissa. Me emme odottaneet, että olisitte näin nopeita. Niin tämä aloitehan on ollut tuloillaan jo pitkään, sitä on odotettu. Kyse on ö, yritysten suhteisiin liittyvästä alustasta. Talo, tämä alustataloushan on hyvä, mutta myös problemaattista. Se on hyvä siinä mielessä, että tällaisten, tällaisen online-välitystoimiston avulla ja ansiosta olemme nähneet enemmän digitaaliyhtenäismarkkinoita kuin koskaan aiemmin, koska nämä alustat tarjoavat monille yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuksia siinä mittakaavassa, jota ei ole ennen nähty, ja tämä koskee useita talouden sektoreita. E-kauppaa tietenkin, PK-yritykset pystyvät alustojen kautta myymään monille muille jäsenvaltioille monissa muissa jäsenvaltioissa. Tämä koskee muun muassa hotellien buukkausalustoja. Kyse on yrityksistä, jotka käyttävät sosiaalimediaa myydäkseen tuotteita ja niin edespäin. Joten digitaalinen kauppa kasvaa, digitaalinen välitystoiminta toiminta kasvaa, mutta <clears throat> ja, ja me arvioimme, että noin mi, yli miljoona ö, yritystä Euroopassa käyttää näitä alustoja, tarvitsevat niitä ja ovat myös riippuvaisia niistä, jotta voivat tavoittaa asiakkaita. Ja joskus markkinoiden valtasuhteet ovat epätasapainoiset, koska alustat ehkäpä eri talouden sektoreilla ovat tietynlaisia portinvartioita, kun puhutaan tietyistä asiakassektoreista. Eli näitä alustoja tarvitaan ne asettavat tietysti omat ehtonsakin käyttäjille. Niitäkin tarvitaan tietysti, jos alustalla on tuhansia tai miljoonia liiketoimijoita, käyttäjiä. Ja me olemme yksilöineet muutamia seikkoja analyysissä. Me olemme tehneet useita tutkimuksia, konsultaatioita, kyselytutkimuksia niin paljon, ja meillä on paljon näyttöä joka näkyy myös vaikutusten analyysissä alkaen niistä ehdoista, jotka eivät ole aina selkeitä, ne muuttuvat jatkuvasti ilman, että muutoksista tiedotetaan. Saattaa käydä myös niin, että jossain vaiheessa oma bisnes suljetaan ulkopuolelle, yrityksiä tietysti asetetaan ranking-listalle sen perusteella, kuka on näkyvä, kenet on helppo löytää näillä markkinapaikoilla tai hakukoneiden avulla. Tietysti askarruttaa myös se, minkälaista dataa, tietoa yrittäjä voi saada käyttöönsä alustalla. Ja tietysti silloin, kun alusta kilpailee kolmansien myyjäosapuolien kanssa, tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Ja sitten tietysti hin, hi, Hinnoittelu saattaa joskus olla ongelmallista, koska liikeyritykset eivät välttämättä aina voi itse vaikuttaa hintoihin. Eli kaikkiin näihin asioihin pyrimme tarttumaan tässä aloitteessa. Se on hyvin kohdennettu ja kevyt aloite. Siinä kohdennetaan, siinä kohdennamme huomiomme tai tämä koko aloite siis perustuu siihen otaksumaan, että pelisääntöjen tulisi olla selkeät ja ennakoitavat, mutta tässä vaiheessa emme vielä määritä, mitä näiden pelisääntöjen pitäisi olla. Täältä ei löydy mitään mustia listoja tai kieltoja tai mitään sellaista. Me vain haluamme, että pelisäännöt ovat selkeät ja myös oikeus ja keinoja täytyy olla. Eli jos tulee ongelmia, niin haluamme, että ne pystytään ratkaisemaan niin nopeasti, tehokkaasti ja halvallakin kuin mahdollista. Tämä on tällainen kolmikärkinen lähestymistapa. Eli jos minä olen alustan käyttäjä, minun täytyy voida päästä käsiksi tähän alustaan nopeasti, ää, ja e- ei-byrokraattisesti ja saada ongelmani ratkaistuiksi. Jos se ei onnistu, niin silloin turvaudutaan välitystoimintaan tuomioistuimen ulkopuolella. Ja kolmas vaihtoehto on sitten joukkokanne, kanteen tyyppinen kollektiivinen oikeussuojakeino, jos alustaan ei noudata direktiiviä ja sääntöjä. Sitten sovellusalasta. Täällä on määritelmä, äh, no ei välttämättä alustan määritelmä, vaan äh, kuvailu siitä, mitä äh, sovellusalan kuuluu. Me siis ajattelemme välitystoimintaa, liiketoiminta, siis bisneskäyttäjien ja asiakkaiden välillä. Eli kyse on henkilöistä, jotka myyvät tuotteita – niin, että alustalla toimiminen johtaa transaktioon, esimerkiksi hotellihuoneen bukkaamiseen. Mutta tietysti kyse voi olla myös toiminnasta alustojen ulkopuolella offline-tyyppisesti. Esimerkiksi Netistä voi hakea ravintoloita, joilla kaikilla on jonkinlainen liiketoimintasuhde Googleen, eli kun menee Googleen, niin sieltä löytyy ravintoloita. No, on selvää, että varsinainen transaktio, eli ruoan syöminen ei tapahdu iPhoneitse, puhelimitse, vaan ihminen kävelee sitten ravintolaan. Ja kun ajatellaan sovellusalaa, niin täytyy muistaa myös, että tämän alustan kotipaikka ei ole relevantti, kunhan toiminta tapahtuu Euroopassa. Eli kun eurooppalainen käyttäjä tai myyjä käyttää, jos eurooppalainen myyjä käyttää alustaa tavoittaakseen eurooppalaisia asiakkaita, niin silloin nämä molemmat kuuluvat direktiivin sovellusalaan. Ja nytpä esimieheni onkin tullut paikalle. Mielelläni vastaamme kysymyksiin. Thank you very much. Uh, Kiitoksia näistä kommenteista. Nyt antaisin puheenvuoron Rashwabille, joka puhuu EPPn puolesta. Halusitko sanoa jotain tai kysyä jotakin? Kiitos, en tällä hetkellä. Sitten Nikola. Eh, Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Haluaisin ilmaista arvostukseni tätä ehdotusta kohtaan, koska mehän olemme myös tässä sääntely, sääntelemässä äärimmäisen tärkeää talouden ilmiötä, digitaalisia alustoja ja alusta taloutta. Ja komissio on tehnyt erittäin tärkeän ehdotuksen, tärkeän aloitteen. Mm, näin tapahtui noin puolitoista vuotta sitten ja tätä asiaa on pohdittu paljon, minkälainen tällaisen alustan, mm, minkälaisia nämä alustat ovat ja miten niihin tulisi suhtautua. Ja komission ehdotus onkin äärimmäisen tärkeä. Se kattaa paitsi B2B-suhteet, ja ehkäpä jatkossa tulee asetusehdotus, joka kattaa suoraan välittömästi suhteet käyttäjien ja alustojen välillä. Artiklassa 12 kavala mekanismia, johon voidaan turvautua, jos tulee kiistoja. Ja me suhtaudumme tähän erittäin myönteisesti ja myönteistä, positiivista on myös se, että asetuksessa asetetaan, tai tekstissä asetetaan selkeät velvoitteet ää, ähm, ää, äh, käyttäjille. Ää, äh, esimerkiksi jos alustan pitäjä yhtäkkiä sulkee jonkun asiakkaan pois ää, äh, alustalta, siitä täytyy antaa selkeästi tietoa. Ja sitten tämä rankinglista on tärkeää, että online-alustoilla ei syrjitä ketään. Myös yhteisötalouden saralla, kun olemme tehneet työtä, niin olemme juuri pohdiskelleet näitä asioita. Ja alustan sisäisiä suhteita, sitä miten näitä rankinglistoja laaditaan algoritmien tai muiden, muin keinoin, algoritmien avulla tai muin keinoin. Pari kysymystä, joihin en ole löytänyt vastausta. Ensinnäkin, ensinnäkin haluaisin, että komissio kertoisi, minkä vuoksi artiklassa yhdeksän kun puhutaan PK-yrityksistä, niin eh, miksi komissio tekee tällaisen ehdotuksen kuin se artiklassa 9 tekee? Ja eh, monissa maissa tällaiset price parity-klausulit eh, usein rankaisevat pieniä yrityksiä. Eli haluaisin kysyä miten äh, tätä ehdotusta komissio äh, haluaa äh, soveltaa. Muuten, muuten arvostan kyllä kovasti komission luonnosta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Riita Zaransova. Thank you very much, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä. Kuten korostettiin, kyse on yritysten välisistä suhteista, mutta myöskin täytyy muistaa yritysten ja kuluttajien välinen suhde. Toivottavasti tällä tavalla voimme vakuuttaa kaikille markkinatoimijoille, erityisesti pienille toimijoille ja pk-yrityksille, että heilläkin on mahdollisuus olla toiminnassa mukana. Mutta en halua asetusta, jos ei siihen ole hyvää syytä ei-sitovat säännöt voivat ratkoa ongelmia. Meidän pitäisi jättää tämä markkinoiden ratkaistavaksi. Jos on hallinnollista taakkaa tulossa, niin täytyy varmistaa, että se on tarpeen, jotta voidaan puuttua markkinahäiriöihin. Suurten verkkoyritysten ja toimittajien välinen suhde on asymmetrinen, se on selvää. Mutta komissiolta haluaisin kuulla enemmän esimerkkejä siitä, miten verkkoalustat käyttävät väärin näitä asymmetrioita. En periaatteessa vastusta ehdotusta, mutta täytyy varmistaa, ettei luoda mitään etukäteisvalvontaa, jollaista verkkoalustojen käyttäjät eivät halua. Eli olisi mielenkiintoista kuulla tästä hiukan lisää komissiolta. Meidän pitää kunnolla analysoida ehdotuksen kustannustehokkuutta, mutta tässä vaiheessa voin vain kertoa ensivaikutelmista. Ensinnäkin soveltamisala. Ehdotuksen tavoitteena ovat suuret markkinapaikat, joilla pystytään soveltamaan sääntöjä, mutta poikkeus myönnetään pk-yrityksille ja ainoastaan yhdessä artiklassa. Eli miksi tämä ei ole mikään yleinen poikkeus. Asetuksesta ei saa tulla mitään taakkaa PK-yritykselle ja saada yrityksille. No sitten ranking-toiminta. Siihen on vaadittu enemmän avoimuutta. Tietty avoimuus on hyvä, jos yritys on hui, näissä hakutuloksissa, jos ensimmäinen hakutulos on mainos eikä varsinainen linkki. Mutta avoimuudesta voi myöskin olla haittaa yrityksille ja kuluttajille. Esimerkiksi ensimmäinen hakutulos pohjautuu hyperlinkkeille. Ja logiikkana on se, että jos on paljon linkkejä, niiden pitää olla hyödyllisiä ja tehokkaita, ja siksi ne ovat hakutulosten kärjessä. Näinhän tämä toimii, ja näin tämä toimikin 90-luvulla. Mutta sen jälkeen kaikki tiesivät, että Spammerit alkoivat käyttää hyväkseen järjestelmää. Ja siellä luotiin miljoonia sivuja pelkkiä hyperlinkkejä, jotta roskasivuja saatiin hakutulosten kärkeen. Google oli yksi ensimmäisiä hakutuloksia, joka hylkäsi hyperlinkit. Se loi uuden ranking-järjestelmän, joka oli parempi. Jos hakee vaikka hakutuloksen optimointi, jos laittaa hakusanaksi, niin saa nähdä, mitä tuloksia sieltä tulee. Mitä tapahtuisi, jos kaikki tietäisivät, miten tämä rankin tapahtuu, erityisesti tänään? Silloin hakukoneista tulisi hyödyttömiä. Tuen kyllä lisäavoimuutta, mutta joskus kaikkien kannalta on parempi, kun kaikki asiat eivät ole täysin avoimia kun, ja kun yrityssalaisuuksia suojellaan. Sitten rajoitukset. Miksi komissio valitsi vain avoimuuden eikä rajoittanut tiettyjä mahdollisia lausekkeita, joita voidaan käyttää väärin? Kyse on esimerkiksi hotellivaraus-sivustoista. Oliko komissiolla jokin syy olla puuttumatta tähän asiaan? Nyt jäsenvaltiot voivat saada lakeja, kun Ranskassa on Macron-laki, mutta eu tasolla ei ole mitään, ja haluaisin tietää syitä tälle päätökselle. Sitten valitusmekanismi. Katsooko komissio, että oikaisumenetelmien suhteen on jonkinlainen hierarkia? Ilmeisesti tässä ei ole mitään vaatimusta käydä läpi sisäistä valitusmenettelyä ennen kuin ottaa yhteyttä sovittelijaan tai tekee joukkokanteen. Mielestäni verkkoaluston pitäisi tehdä tässä asiassa yhteistyötä ennen kuin juristit otetaan mukaan. Eli päätän nyt tähän ja haluaisin kuulla nyt komissiolta vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Tässä oli kysymyksiä. Eli jospa komissio sitten vastaisi näihin kysymyksiin. Thank you very much. Good morning. Kiitoksia huomenta ja pahoittelen, että myöhästyin tänne. Olin aliarvioinut tämän valiokunnan tehokkuuden. Tuossa tuli hyvä esittely aiheeseen. Nämä kysymykset ovat hyviä ja oikein suureksi avuksi. Yritän vastata nyt parhaani mukaan. Ensinnäkin PK-yrityspoikkeuksesta. Molemmat kysymykset käsittelivät tätä asiaa miksi meistä poikkeus oli tarpeen ja miksi se poikkeus ei ole laajempi. Me itse asiassa uskomme, että jos tämä ehdotus hyväksytään, niin se on hyväksi kaikille, erityisesti jos kyseessä on aloitteleva pieni alusta, eikä vielä pysty hyödyntämään hyvää mainetta, sellaista mainetta, joka isommilla alustoilla on, niin emme haluaisi olla tilanteessa, jossa – käyttäjät luottavat vähemmän näihin pieniin alustoihin, koska eivät tunne niitä, eivätkä välttämättä noudata näitä tervettä järkeä noudattavia periaatteita. Eli tällaisella poikkeuksella ei mitenkään autettaisi tällaisia alustoja, päinvastoin vaikeutettaisiin niiden kasvua, koska luottamus niihin saattaisi vaarantua jo alusta lähtien. Tämä on yhteydessä muun muassa siihen kysymykseen, että lisääkö tämä lainsäädäntöhallinnollista taakkaa. Teimme hyvin perusteellisen vaikutusten arvioinnin, kuten yleensäkin, ja tulimme siihen tulokseen, että ehdotuksen hallinnollinen taakka on vähäinen, koska se luo läpinäkyvyyttä. Se keskittyy suurimmalta osaltaan ehtoihin. Ja silloin kun yritykset noudattavat, alustat noudattavat lainsäädäntöä, niin silloin sen enempää ei tarvitse tehdä. Eli ainoa mahdollinen hallinnollinen taakka, jota tässä voisi olla, on se, joka tulee näiden valitusten käsittelystä, sisäisestä käsittelystä. Ja tämä hallinnollinen taakka voi olla 1-2 prosenttia liikevaihdosta. Eli jos on pieni alusta, jossa on 10 ihmistä töissä ja haluaa laittaa yhden ihmisen sitten käsittelemään näitä valituksia, niin se olisi suhteetonta Eli uskomme, että ehdotus hyödyttää kaikkia kokonaisuutena, myös pieniä alustoja ja pk-yrityksiä ja auttaa niitä kasvamaan. Tämä sisäinen valitusten käsittely, siinä ajattelu meni niin, että pienemmillä alustoilla, joilla on alle 10 hengen henkilökunta, niin se olisi suhteetonta. Ja myös niille, joilla on alle 50 työntekijää, ja liikevaihto tietyn suuruinen, eli poikkeus pätisi niihin, mutta ei, ei muuhun osaan tätä ehdotusta, koska se meistä toimii myönteisesti kaikille, myös näille pienille alustoille, koska tällä tavoin ne saavat yhteisön luottamuksen. No entäpä sitten yleisempi? Haransova sanoi, että hän ei ole vakuuttunut, että tämä on tarpeellista ja että markkinat voivat itse ratkaista nämä asiat tai kilpailupolitiikka tai kuluttajapolitiikka. No se ei ole komission analyysi tästä tilanteesta. Komission analyysi on se, että nämä ovat rakenteellisia ongelmia, sisäsyntyisiä ongelmia ja on epätodennäköistä, että markkinat itse ja alustat itse ratkaisisivat nämä ongelmat. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kilpailu asioiden pääosaston kanssa ja siellä on tultu samaan johtopäätökseen, eli että kilpailupolitiikka ei itse asiassa auta tässä asiassa, koska se toimii hyvin hitaasti ja äh, liiketoiminta voi vaikeutua, jos vaikkapa putoaa, putoaa näillä listoilla ja silloin ei voi odotella apua kovin pitkään. Tässä sisämarkkinapolitiikka voi toimia yhdessä kilpailupolitiikan kanssa. Haransova puhui tässä hintapariteetista, sellaisesta klausulista ja miksi ei sen kanssa menty pidemmälle. No, kilpailuverkosto Euroopassa on tehnyt analyysiä hyvistä ja huonoista puolista, joita tällaisilla lausekkeilla on. No, ratkaisua ei ole ihan vielä saatu. Voi olla niin, että jotkut saavat tässä ilmaista hyvää, eli hyötyvät alustojen nä- näkyvyydestä – mutta sitten kun toimii alustan ulkopuolella, niin alusta ei itse asiassa pysty hyödyntämään niitä transaktioita, joita tämän näkyvyyden pohjalta saadaan aikaan. Eli silloin se koko alustan liiketoiminta murentuu. Tässä on myös kuluttajien etua koskeva argumentti. Nämä alustat tarjoavat kuluttajalle paljon valinnanvaraa. Ja siksi nämä tällaiset lausekkeet eivät meistä ole mitenkään kilpailua haittaavia tai, tai sitä estäviä. Ja tällä hetkellä johtopäätös on se, että meidän täytyy pitää silmällä näitä lausekkeita ja jos tarpeen, niin sitten, sitten toimimme. Ja tässä läpinäkyvyys auttaa, koska alustojen on kerrottava näistä suosituimuuskohteluun liittyvistä lausekkeista hyvin läpinäkyvästi ja silloin kuluttaja itse voi arvioida, ovatko tällaiset lausekkeet hyväksyttäviä vai, vai eivät. Eli tässä kilpailupolitiikka ja sisämarkkinapolitiikka ja niiden välineet toimivat hyvin yhteen. Valitusten käsittelymekanismi, onko tässä jonkinlaisesta eskalaatiosta kyse, eli että täytyy mennä läpi nämä eri askeleet tai, tai vaiheet – jotta valitus ratkeaa. No ensin totta kai voi valittaa yhtiölle, sillä on oma sisäinen valitusmenettely, sitten voi mennä sovitteluun ja jos sekään ei toimi, niin sitten tietysti joukkokanne on vaihtoehto. Se on tuo looginen tapa, jolla tässä voi edetä, eli jos on valitus tehtävänä, niin kannattaa tehdä se mahdollisimman nopeasti ja edetä näiden vaiheiden kautta. Mutta totta kai ihmisillä on vapaus päättää, mitä he haluavat tehdä. Emme voi mitenkään juridisesti rajoittaa ihmisten mahdollisuutta käyttää näitä oikeussuojakeinoja. Eli me emme voi lainsäädäntöön kirjoittaa, että ennen kuin menet sovitteluun, niin sinun täytyy ensin käyttää jonkinlaista sisäistä valitus- tai sovittelumenetelmää, tai että ennen kuin viet jutun oikeuteen, niin sinun täytyy tehdä tätä ja tätä. Eli loogisesti totta kai odotamme, että järkevästi kun, kun toimitaan, niin yrityksetkin haluaisivat ratkaisun mahdollisimman nopeasti ja edullisesti, mutta lainsäädännössä ei voi todeta, että nämä vaiheet on käytävä läpi. Ensin on käytettävä sisäistä sovittelua, sitten sovittelua ja sitten vasta oikeuteen. Se, se olisi lainvastainen periaate. Sitten vielä muita kysymyksiä. Vaikutusten arvioinnissa on tietysti paljon vastauksia niihin, niihinkin kysymyksiin, joita tässä esitettiin. Katselen tässä kollegaani, unohdinko jonkin kysymyksen vielä? No, voin jatkaa vielä tästä viimeisestä kohdasta. Voin vielä jatkaa tästä viimeisestä kohdasta tosiaankin. En nyt käy läpi tätä vaikutusten arviointia. Sieltähän löytyy paljon löydöksiä ja lukuja ja tilastoja ja löydätte niitä jokaista yksilöityä käytäntöä, jokaisen yksilöidyn käytännön osalta ja muutkin lähteet kuin meidän tutkimuksemme vahvistavat nämä löydökset. 40 prosenttia käyttäjistä on pitänyt joskus näitä alustajia ongelmallisina. Saksassa Handelsbank Deutschland on tullut samaan tulokseen 46 prosenttia kaikista kauppiasta, jotka käyttivät alustoja ovat kohdanneet tilanteita, joissa esimerkiksi ehtoja muutettiin yllättäen. Ja myös niin sanottu pelkokerroin, joka on yksilöity, liittyy siihen, että pienet yritykset, jotka ovat riippuvaisia suurista alustoista, eivät uskalla valittaa, koska ovat todellakin riippuvaisia näistä alustoista. Web Retailer teki tutkimuksen, ja 60 prosenttia kauppiasta Amazonissa pelkäsi, että heidät, heidän toimintansa kielletään alustalle, jos he valittavat. Joten täytyy pohtia, mikä kaiken tämän vaikutus on. Ja jos todellakin 40 prosenttia yrityksistä, jotka käyttävät alustoja, kokevat ongelmia, niin puhutaan ne yli 400 000 yrityksestä, suurin osa pieniä, kaikkialla Euroopassa. Joten jos me nyt otaksumme, että kaikki ongelmat, kun ne kootaan yhteen, olisivat vain yksi tai kaksi prosenttia, prosenttia liikevaihdosta, eli kyse olisi 1, jos tämä olisi menetetty liikevaihto, niin lopulta päästään e, miljoonin ja taas miljoonin, kun nämä pienet vaikutukset, pienet purot yhdistetään suuremmaksi virraksi. No, voimme palata vielä tähän. vielä tästä järjestyksestä, rankingista esitettiin kysymys olisiko parempi, jos ihmiset eivät tietäisi, miten rankkaus tapahtuu, joten eivät voisi myöskään huijata järjestelmää. No, meidän arviomme monien analyysien ja tutkimusten ja kyselyjen perusteella on se, että erityisesti tällä alalla, jossa näkyvyydestä voi maksaa, niin ne, jotka yrittävät parantaa omaa ränkkäystään ja näkyvyyttään, ja kyllähän sen tietää, että jos on vaikka äh, Googlen äh, sivulla kaksi tai kolme tai neljä, tai vaikka hotellin buukkaussivulla on ihan siellä hännän huippuna, niin silloin ei ole olemassa. Eli olemme todenneet, että järjestelmään on niin äh, ei-avoin, että on vaikea ymmärtää, miten tämä maksamiseen, jos yritys maksaa alustalle, niin miten se vaikuttaa vaikuttaa äh, yrityksen näkyvyyteen. Eli tässä, tässä pelaa ta- tavallaan uhkapeliä. Jos maksaa alustalle, ei välttämättä saa enemmän näkyvyyttä. Tällä edes jonkinlainen äh, kevyt avoimuusperiaate voisi olla hyvä, eli, eli mitkä ovat ne parametrit, jotka vallitsevat maksamisen ja toisaalta näkyvyyden välillä. Eli me emme ole sitä mieltä, että, että Äh, tämä asia pitäisi jättää vain alustojen tai hakukoneiden ratkaistavaksi ja ainoastaan heidän tietonsa. Emme pidä sitä hyvänä ajatuksena. Me kaikki tiedämme, että aika on rahaa, meillä on kiire, tämä on tärkeä ehdotus ja tämä on nyt me olemme vasta ihan lapsen kengissä, me olemme nyt asettaneet tämän observatorion, joka toteuttaa valvontaa, mutta olemme sitä mieltä, että tämä on tärkeä ensimmäinen askel, ja me toivomme, että parlamentti ja neuvosto toimivat nekin nopeasti niin, että ehdotus saadaan hyväksyttyä ennen tätä mandaattia. Komissio tietysti tekee kaikkeensa helpottaakseen prosessia. Kiitos. Very much, and then we have uh, a question. Kiitos. Sitten Jaakon saarelta kysymys, olkaa hyvä. No, arvoisa puheenjohtaja, kiitos <clears throat> puheenvuorosta ja kiitos näistä esittelyistä. Kaikki me tunnustamme sen, että tämä on äärettömän tärkeä asia ja haluaisin toistaa sen kysymyksen, mikä on jo esitetty, että kun luottamus on niin ydinkysymys digitaalimurroksessa ja nyt on osittain menetetty jo luottamusta, kansalaisten luottamusta siihen eh, näiden datan väärinkäyttöön ja niin edelleen, niin aika, aika tässä on niin kuin totesitte, tärkeää saada nopeasti näitä asioita eteenpäin. Ja kysy sen, joka täällä on jo kysytty, että mikä on, miksi nämä esitykset ovat näin myöhässä? Että ihan tulevaa historiankirjoitusta vasten, että mistä johtuu se, että komissio lähti sittenkin näin myöhään liikkeelle ja sitten toivoisin vielä jollain tavalla täsmennystä, että ymmärtäisin siihen, mistä täällä on jo paljon keskusteltu, että millä tavalla todella voidaan lisätä näiden pienten eh, startuppien ja pienten äh, alustojen neuvotteluvoimaa, koska tässä on vähän niin kuin raamatussa on tämä Daavidin ja Goljatin välinen taistelu, että kyllä nämä on todella Daavideja verrattuna Amazoniin ja, ja Google Goljateihin neuvotteluvoiman suhteen, että löytyisikö vielä jotain näiden, näiden pienten yrityksen neuvotteluvoiman vahvistamiseksi, niin sitten minusta olisi kiinnostavaa kuulla. Okay, thank you very much. So... Kiitoksia. Eli komissio saa vielä puheenvuoron. Obviously, I mean... Niin tietysti aikaa ei ole paljon jäljellä saada aikaan sopua tästä ehdotuksesta, mutta mielestämme tämä on kuitenkin aika suorasukainen ehdotus, joka voidaan hyväksyä aikataulussa ja todennäköisesti, toivottavasti näin tulee käymään. Tämä on hankala kysymys. Alustatalous tietysti on aika uusi ilmiö, joka pitää kunnolla ymmärtää. Komissio ei halua toimia tavalla, joka saattaa johtaa ei-toivottuihin seuraamuksiin. Haluamme ymmärtää, miten toi, talous toimii. Me olemme teettäneet yli kaksi vuotta kestäneen vankan tutkimuksen. Olemme tehneet kyselyitä, järjestäneet kuulemisia, työpajoja ja niin edelleen. Eli me halusimme olla täysin varmoja, koska tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun toimimme tämän tyyppisellä alalla. Tämä on myöskin ensimmäinen oikeudenkäyttö ala maailmassa, joka toimii tällä alalla. Kukaan muu maailmassa ei vielä ole toimimassa tällä alalla. Me olemme ensimmäisiä ja me luomme nyt maailmanlaajuisia standardeja tällä alalla. Ja jos tällaisia asioita tekee, niin se on hyvin raskas vastuu komission harteilla. Meidän täytyy saada tämä asia hoidettua oikein. Me olemme laatineet kunnollisen analyysin ja uskomme, että tämä ehdotus on tehokas ja oikeasuhtainen, kun ajatellaan näitä ongelmia. Ja toivon mukaan tästä on apua. Me otimme vaikutusten arvion mukaan todisteita ja toivottavasti sen kautta voidaan nopeammin saada neuvottelut päätöksen ennen kuin parlamentin lainsäädäntökausi päättyy. No mitä voidaan sitten tehdä avuksi? No hyväksykää tämä ehdotus, se olisi paras tapa auttaa. Näin me luomme yhtäläiset toimintamahdollisuudet Davidille ja Goliatille. No Davidhan voitti, sen me tiedämme, mutta monissa tapauksissa kyllä Goliat voittaa Davidin. Eli tässä yritämme antaa Davidille nyt välineitä toimia tehokkaammin – joko niin, että hän saa selkeämpää tietoa alusta pitäen. Eli jos ei ole mukana hakutuloksissa, niin useimmiten ei tiedä ollenkaan, että miksi tuotteet tai nettisivut on poistettu. Siitä ei ole mitään tietoa. Mutta nyt me vaadimme, että alustojen on annettava tämä tieto heti käyttöehdoissa. Eli millä perusteilla PK-yritykset, jotka ovat riippuvaisia alustoistaan, miten ne voidaan poistaa näistä luetteloista. Ja silloin kun näin tapahtuu, niin siitä pitää esittää syyt. Eli sitä ainakin tietää, mistä voi valittaa. Ja alustoilla täytyy olla myöskin sisäisiä riinanratkaisumenettelyitä, jotka ovat nopeita ja kohtuuhintaisia, ja jos se ei toimi, niin sitten voidaan mennä sovitteluun tai mennä oikeuteen. Käyttöehdoissa usein viitataan tuomioistuimeen, joka on EUn ulkopuolella. PK-yrityksillä nyt ei ole mahdollista lähteä Yhdysvaltoihin käymään oikeutta. Eli kaikki nämä toimet, helpommat valitusmekanismit ja avoimuus auttavat, kun tasapainotetaan näitä suhteita ja tehdään markkinoista reilumpi suurien alustojen ja pienempien yritysten välillä – No, pienet yritykset tietysti hyötyvät näistä suurista alustoista, mutta samanaikaisesti niillä on tärkeä tehtävä portinvartijoina ja niillä on valtavasti valtaa. Ja se saattaa johtaa epäreiluihin käytänteihin, kun ajatellaan pieniä yrityksiä. Ja tällä välineellä pyritään välttämään tällaisia tapauksia. Kiitoksia. Kiitoksia, että vastasitte kysymyksiin ja kerroitte näkemyksistänne. Eli saa sitten nähdä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja mikä sitten on aikataulu, jotta tämä saataisiin päätökseen. Teemme kaikkemme, mutta meillä on nyt paljon tekemistä ja komissio on antanut meille paljon tehtävää viime aikoina ja teemme voitavamme. Eli kiitoksia, että olitte paikalla. Ja nyt sitten odottelemme, että komission jäsen saapuu paikalle noin 11 maissa. Eli kiitoksia.

So um, I would like to... Uh... No niin, toivotan tervetulleeksi komission jäsenen Ansipin valiokuntakokoukseemme. Kuten tiedätte, varapuheenjohtaja Ansip vastaa digitaalisista sisämarkkinoista. Sehän on äärimmäisen tärkeä aihe meidän valiokunnallemme ja koko Euroopan taloudelle yleensäkin. Kutsuimme teidät keskustelemaan edistyksestä, jota on tapahtunut komission työohjelman suhteen. Ja katsomme mahdollisia tulevia ehdotuksia, jotka liittyvät digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan. Ja haluamme myöskin keskustella Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Te voitte kuulla heiltä kysymyksiä ja kommentteja ja huolenaiheita. Eli komission jäsen Ansi, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Edistystä on selvästikin saatu aikaan, mutta se on vielä aika rajoittunutta. Meillä on 29 lainsäädäntöehdotusta, mutta vain 12 on, 12 on saatu eteenpäin, joten täytyy kiiruhtaa, koska viimeisimmän digitaalitalous- ja yhteiskuntaindeksimme perusteella, se siis julkaistaan huomenna, niin sen perusteella voidaan havaita, että edistystä on saatu aikaan, mutta kun puhutaan vaikkapa Etelä-Koreasta, niin siellä mennään paljon nopeammin eteenpäin kuin me täällä Euroopan unionissa. Ja tämä on kyllä viesti siitä, että digitaaliset sisämarkkinat Euroopan unionissa ovat tarpeen ja meidän täytyy kiiruhtaa mutta edistystä. Kaikki tietävät, että olemme saaneet edistystä aikaan verkkovierailua hintojen alentamisessa tai poistamisessa. Se on saavutus kansalaisille, meille kaikille. Kaikki ovat tyytyväisiä tähän. Ja haluaisin todeta, että myös enemmistö operaattoreista ovat tyytyväisiä, eivät kaikki toki, mutta enemmistö ovat tyytyväisiä. Ongelmiakin tietysti on tietyissä maissa edelleen, mutta yleisesti ottaen tämä on ollut menestystarina. Haluaisin sydämellisesti kiittää IMKO-valiokuntaa geoblokkausasiasta. Tänä vuonna ihmiset voivat tehdä vaikkapa jollahjaostoksia ei tarvitse pelätä siitä, että heidät estetään tai reititetään uudestaan tai että heitä syrjitään. Eli tämä on asia, jonka tavallinen ihminen varmasti hyvin ymmärtää. Ja Ja ihmiset ovat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä myös siihen, että tämän vuoden huhtikuusta saakka, äh, tämän, tämän vuoden huhtikuusta asti äh, pääsevät äh, käsiksi sisältöön muissa maissa kuin kotimaassaan. <clears throat> Mutta edelleenkin meillä on 17 vireillä olevaa asiakirjaa, niiden parissa täytyy tehdä työtä. Ja näissä asiakirjoissa No kaikki ovat tärkeitä, mutta kyberturvallisuus on yksi tärkeimmistä. Sekin on teidän valiokuntanne heiniä. Erittäin tärkeä asiakokonaisuus sekin siis, ja olen tyytyväinen siihen, että kehitys tällä alalla on ollut merkittävää. Ja <clears throat> haluaisin kiittää edustaja Koratsabilttiä, koska te teette kovasti työtä datavirtojen saralla. Tätä nykyään kaikki puhuvat keinoälystä, mutta keinoäly ilman dataa, tietoa ei ole mitään. <clears throat> tyhjä puhetta. Ja on tärkeää tarjota pääsy startup-yrityksille ja pk-yrityksille tietoon – Puhun tässä keinoälystä ja mehän tiedämme, että Kiinassa on suuria datasettejä, 1,3 miljardia kuvaa, mutta ei oikeastaan mitään tietosuojaa. Ei mitään yksityisyyden suojaa. Ja Kiinassa on paljon helpompi luoda esimerkiksi kasvotunnistejärjestelmiä kuin muissa maissa, joissa tällaisia mielettömän suuria datasetteja ei ole. Ja etenkin kun täällä tietosuoja on yksi perusoikeuksistamme. Kiinalaisten tapa ei sovi meille. Mutta kun puhutaan datasta ja keinoälystä, niin myös USA on tar- palveluntarjoajia globaaleja Google, Amazon, Facebook. Ja siellä on ö, kyllä suuri määrä dataa, ö, mutta Euroopassa meillä ei ole tällaisia globaaleja palveluntarjoajia. Ja jos puhutaan vaikkapa eurooppalaisista pilvipalveluiden tarjoajista, onhan tämä ala aika kehittynyttä, mutta 50 prosenttia näistä pilvistä ovat sellaisia, joita myös Amazon tai Microsoft tai IBM tai muut globaalit tarjoajat, palveluiden tarjoajat tarjoavat. Ja kun puhutaan vaikkapa palveluista, joita nämä globaalit palvelun tarjoajat tarjoavat vaikkapa sairaaloille, niin ne ovat olleet menestyksekkäämpiä kuin meidän omat yrityksemme ovat voineet tarjota laadukkaampaa palvelua edullisemmin hinnoin. Ja ne saavat myös käsinsä tietoa, dataa. Entäpä meidän startup-yrityksemme, pk-yritykset, miten ne pääsevät käsiksi tietoon? jos globaalit palveluiden tarjoajat eivät pääse käsiksi joidenkin sairaaloiden tietoihin, niin se on vain yksi datasetti niille. Mutta jos meidän PK-yrityksemme eivät pääse käsiksi dataan, niin tarkoittaa sitä, että ei ole myöskään liiketoimintaa, ei bisnestä. Eli olen tyytyväinen siihen, että näin merkittävää edistystä – ollaan saatu aikaan tiedon vapaan virran suhteen. Meillä on myös julkisen sektorin informaatiota koskeva direktiiviehdotus, jonka myötä voitaisiin anna liikeyritykselle vielä parempi pääsy tietoon. Ja tämä on asia, kokonaisuus, jonka parissa meidän täytyy vielä tehdä työtä. Niin ikään täytyy tehdä työtä e-privacy-asetuksen parissa. Tätä nykyään meillä on e-privacy-direktiivi. Se on siis direktiivi. Ja sitä on nyt täytäntöön pantu 22 jäsenvaltiossa, mutta meidän tarkoituksemme on nyt yhdenmukaistaa kaikki säännöt. E-privacy-direktiivissähän on kyse lähinnä televiestintäoperaattoreista, mutta 92 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että ei heitä kiinnosta, millä keinoin viestitään. He haluavat olla varmoja siitä, että tiedon ja kommunikaation luottamuksellisuus taat, voidaan taata kaikissa tapauksissa. Eli haluamme luoda saman ympäristön kaikille kaikkialla, riippumatta siitä, minkälaista kommunikaatiovälinettä käyttävät, mukaan luettuna alustat. Tällä hetkellähän tällaisia takeita ei ole juridisia sellaisia. Ja televiestintäoperaattorit ovat tyytymättömiä, koska ne voivat käsitellä tietoa ainoastaan parantaakseen omien palveluidensa laatua. Eivät voi ää, muuten valvoa tätä tietoa, mutta mm, eivät voi monetisoida tätä tietoa. Ää, alustat voivat niin tehdä, ne voivat monetisoida tätä tietoa ja televiestintä ää, palve, palveluiden tarjoajat, tarjoajat ovat onnettomia, koska tilanne ei ole tasapuolinen. No, me olemme nyt luvanneet, että nekin saavat luvan käsitellä tietoa ja monetisoida sitä, mutta ainoastaan ihmisten luvalla. Edelleen, edelleenkin ovat tyytymättömiä, koska osa niistä haluaisi ää, <clears throat> käyttää ihmisten tietoja ilman lupaa. Ja tässä puhutaan nyt tietysti metadatasta. Julkaisijat haluaisivat käyttää käyttää samoja välineitä kuin OTT tällä hetkellä käyttävät ja ovat tyytymättömiä, koska eh, ne ehdotukset, joita Euroopan parlamentti on esittänyt eh, evästeistä, eivät ole heidän mielestään hyviä. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että eh, e-privacy asetuksissa on kyse lähinnä metadatasta ja evästeistä. Ja kun puhutaan sääntöjen harmonisoinnista, niin tietenkin halutaan samalla myös taata luottamuksellisuus kaikille ja tas- tasainen pelikenttä. Se on meidän ehdotuksemme yksi kantava johtotähti. Kun puhutaan metadatasta ja evästeistä, niin tokihan me olemme valmiita – näistä asioista neuvottelemaan, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö tarvitsisi pyytää ihmisten lupaa tietojen käsittelyyn. Ihmisten luvan täytyy olla kaiken perusta. Metadataan voidaan antaa poikkeuksia, jos halutaan vaikkapa käyttää sitä tilastotarkoituksiin, mutta yleissääntö on se, että täytyy pyytää ihmisten lupa ja kun ajatellaan juuri tätä Cambridge Analytical-asiaa, juttua ja Facebook-juttua, niin... Ja nyt puhun siis tästä Cambridge Analyticasta ja Facebookista, niin näyttää siltä, että toisinaan ei ole enää niin tärkeää se, varastiko joku hattuni vai varastinko minä jonkun toisen hatun. Jos nimi on tunnettu, niin silloin ehkä se herättää huomiota, mutta semmoiset ihmiset, joista ei tiedetä mitään, niin niistä ei niin paljon puhuta. Mutta tämä ongelma on ehkäpä suurempi kuin vain Cambridge Analytica. Tässä on kyse kolmansien osapuolten evästeistä. Ja kun puhutaan vaikkapa äh, siitä, että, tai kun vaikkapa käytetään äh, tabletilla tai puhelimella äh, omaa pankkitiliä, niin samalla annetaan tavallaan hiljaa kolmansille osapuolille lupa parantaa näitä palveluita, mutta koskaan ei tiedä, ää, alkavatko nämä kolmannet osapuolet toimia kuin Cambridge Analytica. Eli e-privacy on tärkeä asia. Yleinen tietosuoja, ää, asetus on tärkeä, sitä täytyy ää, täytäntöön panna täysimittaisesti, se on aivan must. <clears throat> Ja olemme Euroopassa aika hyvässä tilanteessa siinä mielessä, että meillä on yleinen tietosuoja-asetus. Muilla ei ole. Äh, on puhuttu myös alusta ja bisnessuhteista. Te luultavasti olette vastuussa tästä asiakokonaisuudesta. Kuten tiedätte, niin erityisesti PK-yritykset ovat aika tyytymättömiä näihin alustasuhteisiin, koska alustat voivat tosiaankin muuttaa – alustalla olosääntöjä yhdessä yössä ja PK-yrityksillä, jos heillä ei ole muita vaihtoehtoja, niin tarvitsisivathan nämä pienet ö, toimijat aikaa sopeutua uusiin tilanteisiin. Tarvitaan myös ö, kiistojen ratkaisumekanismeja. Aika usein nykyään käy niin, että pienet yritykset poistetaan alustoilta ilman selitystä. Ei kerrota, miksi näin tapahtui. Ää, ei tiedetä, mit, miten pääsevät takaisin palvelun piiriin. Erityisesti startup-yrityksille tämä on todellinen ongelma. Ja meidän täytyy jotenkin auttaa näitä startup-yrityksiä, kun niillä on ongelmia alustojen kanssa. No, lopetanpa nyt tähän niin, että voin vähän kuulla teidänkin ajatuksianne ja ehdotuksianne. Ja yritän tietysti myös vastata teidän kysymyksiinne. Mutta ennen kaikkea haluan kuulla teidän huolenaiheestanne. Ja haluan kuulla ehdotuksianne. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Schwab kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Thank you so much, Vice President. Kiitoksia Anneli, kiitoksia komission varapuheenjohtajalle, että tulitte tänne tänään. Olemme iloisia, että pääsitte tänne paikalle kertomaan teidän vaikutelmianne digitaalisten sisämarkkinoiden nykytilanteesta. Tämä kannattaisi ehkä ottaa ihan vuosittaiseksi rutiiniksi, koska meillä on paljon ehdotuksia eri valiokunnista, joskus jopa jäsenvaltioista tai jopa ihan globaalilta tasolta. Tämä olisi hyvä tilaisuus analysoida sitä, mitä nämä ehdotukset merkitsevät eurooppalaisille rakenteille. Ja tämä, tämänpäiväinen on hyvä tilaisuus puhua siitä, mitä tällä lainsäädäntökaudella on nyt pystytty saavuttamaan ja mitä voidaan tässä vielä ennen se loppua saavuttaa ja entä sitten tulevaisuus. Te puhuitte jo lainsäädännön nopeudesta ja sanoitte, että jopa Pohjois-Koreassa toimitaan nopeammin kuin Euroopan unionissa – ei vaan Etelä-Korea, niin. Niin, no tämä ihan provokaationa tämä Pohjois-Korea. Mutta tässä on ihan todellinen ongelma, eli Euroopan unionin lainsäädäntö ei aina etene ihan niin nopeasti. Tämän on muun muassa Anna-Maria Koratsa-Bild todennut tässä, kun on tätä muiden kuin henkilötietojen liikkuvuuteen liittyvää mietintöä työstänyt. Ja minä haluaisin kertoa siitä, että tällä lainsäädäntökaudella olemme osittain teidän tukenne ansiosta pystyneet tekemään paljon syvällisempää analyysiä digitaalisista globaaleista markkinoista, siitä miten ne toimivat kuin aiemmin. Muistan, että 2014 oli paljon epäilyjä parlamentissa siitä, voisiko tämä onnistua, mutta nykyään tästä ei ole enää epäilystäkään. Eli että meidän täytyy toimia jotenkin, suitsia digitaalimarkkinoita jotenkin. Ei välttämättä asettaa pelkästään tällaisia reiluustandardeja, vaan ihan varmistaa, että kaiken tyyppiset yritykset voivat kasvaa ja menestyä näillä markkinoilla. Ja tämä on Euroopassa positiivista. Eli että olemme päässeet muutamassa vuodessa aivan eri katsantokannalle tässä asiassa. Te mainitsitte kyberturvallisuuden, tiedon vapaan liikkuvuuden, ää, kaikenlaisia muita asioita. Digitaaliset julkiset palvelut, teillähän niitä Virossa jo on. Kaikki nämä asiat etenevät hyvin. Ne, olivat, ne ovat uusia asioita, joissa EU voi tehdä jotakin. Olemme vaikeammassa tilanteessa sellaisia, sellaisissa asioissa, joissa jäsenvaltiot vitkuttelevat. Kaikkia niistä asioista ei saada päätökseen tällä kaudella. Ehdotukset ovat joskus aika vaatimattomia, laiton sisältö muun muassa tai verkkokauppa. Siinä komission ehdotuksessa on vielä paljon työstettävää. Eli jos vertaa EUta muihin maailman alueisiin, on totta, että lainsäädäntöprosessimme on erityisesti digitaalisissa sisämarkkina-asioissa aika hidas, mutta olemme kuitenkin pystyneet muuttamaan kantaamme ja, ja ottamaan nämä asiat huomioon aika nopea, nopealla aikataululla ja päättäneet, että EU täytyy näissä asioissa olla aktiivinen ja tehdä lainsäädäntöä ja yrittää säädellä niitä. Työ ei millä muotoa ole vielä päätöksessä, en tiedä onko, ovatko nämä luvut oikein, mutta Facebook on ilmeisesti poistanut 1,3 miljardia tiliä, käyttäjätiliä yli kahdesta miljardista tilistä, ja jos tämä on totta, niin tämä on vasta jäävuoren huippu. En tiedä, ovatko nämä luvut oikein, ehkä herra Zuckerberg kertoo tästä sitten lisää, mutta nämä vaikuttavat demokratiaamme merkittävällä tavalla. Ja jos nyt jatketaan tällä nykyisellä linjalla, niin en pelkää digitaalisten sisämarkkinoiden puolesta seuraavien vuosien aikana sähköisiin asioihin liittyvää tietä on paljon vielä edessä ja mukavaa, että olette täällä tänään. Kiitos. Ja kiitos sitten Dante. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen varapuheenjohtaja. Muistan, kun olitte täällä kolme vuotta sitten suurin piirtein kuulemisen jälkeen kiinnitimme huomiota ohjelmaan. Ja me tietysti myönnämme, että viime vuonna on tehty hyvin intensiivisestä työtä. Olemme saaneet aikaan merkittäviä tuloksia tietyillä aloilla. Te puhuitte tästä geoblokkaus, siirrettävyys, kyberturvallisuus, verkkovierailut. Tästä yhdestä kyberturvallisuudesta äänestettiin täällä juuri tänään, vaikka ITRE nyt on vastuuvaliokunta, mutta olemme tässäkin asiassa edelleen nopeasti ja sitten tiedon vapaa liikkuvuus. No, pari asiaa täytyy vielä hoitaa loppuun, mutta täytyy tunnustaa, että viime vuosina on tehty merkittävää työtä. Ehkä emme ole kuroneet umpeen eroa, joka Euroopalla on muuhun maailmaan nähden. Te puhuitte juuri siitä, kuinka nopeasti Etelä-Korea on edennyt, mutta varmasti Yhdysvallat ja Kiina etenevät vielä nopeammin. Meidän pitää kuitenkin kuroa tätä kuilua umpeen. Ja haluaisin nyt pyytää teitä käymään tietynlaista peliä. Leikitään, että ollaan vuodessa 2014. Siis, ja mietitään nyt esimerkiksi vuotta 2019 ja 2020 seuraavan lainsäädäntökauden alkua. Ja sitten kun ajatellaan vielä pidemmälle tulevaisuuteen, niin mikä sitten ehkä on tilaisuus? Teillä on erityinen seurantakeskus. Siellä varmaan voidaan koordinoida eri toimia eri aloilla digitaalisessa taloudessa. Esimerkiksi kun ajatellaan verkkoalustoja, niin olemme alkaneet tehdä työtä Tänään esiteltiin lainsäädäntöehdotuksessa on ensimmäinen vaihe, mutta se ei kuitenkaan vielä riitä. Mielestäni täytyy muistaa vielä tuomioistuimen rooli. Direktiivin, sähköisen kaupan direktiivin myötä totesimme, että alustat ovat vastuussa. Ja nyt kun etenemme, voimme todeta, että meidän täytyy selvittää monien alustojen vastuusuhteita. Eli ehkä kannattaisi miettiä myöskin sähköisen kaupan direktiiviä, vai onko se asia, johon nyt ei voi kajota? No ehkä, no tämä lainsäädäntökausi on pian lopussa, eli nyt ei ole enää aikaa, mutta seuraavalla kaudella ehkä voitaisiin miettiä juuri tätä direktiiviä. Sitten asiat, joista puhuitte, keinoäly. Sekin on aihe, jota pitää käsitellä. Algoritmit. Tämä työhän on käynnistetty. Ne liittyvät suurten verkostojen ja alustojen tekemiin valintoihin. Miten me voitte puuttua tähän? Te puhuitte algoritmeista ja se, miten ne sääntelevät suhteita välillämme. Tällä hetkellä suuret alustat ovat välittäjänä kaikissa viestinnöissä ja meidän täytyy miettiä tulevaisuuden strategiaa. Sitten lohkoketju. Lohkoketjustakin saattaa olla hyötyä tulevaisuudessa. Eli haluaisin kysyä, jos nyt vähän leikitään ja mietitään, että me olisikaan vuonna 2018, vaan kesäkuussa 2020. Eli millaisia näkymiä meidän tulee työstää tulevina vuosina Euroopassa ja Euroopan parlamentissa? Kiitos sitten Dira Saranhova. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti <clears throat> komission varapuheenjohtaja siitä, että tulitte tänne. Teidän ähm, yleiskatsauksenne oli oikein hyvä se oli hyvä hetki pohtia sitä, miten haluamme kehittää digitaalisia sisämarkkinoita ja mitä meidän pitää nyt tehdä nopeasti, kiireesti, jotta voimme pitää lupauksemme konkreettisesti. Te sanoitte, että me olemme siirtymässä kohti digitaalisia sisämarkkinoita, emme ole vielä perillä. Menestystä, onnistumisia on ollut, mutta joskus me pysähdymme puolitiehen. Geoblokkaus on minusta hyvä esimerkki tästä. Se on menestystarina, mutta olisin vielä tyytyväisempi, jos audiovisuaaliset palvelut sisällytettäisiin siihen. Katsotaanpa, mitä copyright-uudistuksen saralla tapahtuu. Kansalaiset odottavat, että me toimimme. Tiedon vapaa liikkuvuus, virta on erinomainen <clears throat> asia. Erin, toivottavasti komissio ja neuvosto nopeasti pääsevät tässäkin tulokseen. Ja muistuttaisin, että nimenomaan tämä parlamentti, tämä valiokunta peräänkuulutti tätä ehdotusta. Ja hienoa, että komissio kuuli meidän kutsumme. Ette yllättyne, kun kuulette, että puhun ö, telekommunikaatiokoodista. Muutaman ö, viikon kuluttua toivottavasti saamme tästä koodista ö, koodeksista tulosta aikaan. Bulgaria valtio on tehnyt hyvää työtä. Sihteeristö ja tekninen henkilöstö ovat tehneet tärkeää työtä. Toivottavasti saamme lopullisen sopimuksen aikaan niin, että niin komission painopisteet kuin myös meidänkin painopisteemme otetaan huomioon, koska me haluamme, että kuluttajien ja kansalaisten huolet otetaan huomioon. Paljon edistystä on saatu aikaan, koska komissio on ollut tällainen rehellinen välittäjä ää, trilogeissa ja halukas löytämään kompromisseja. Siksi olinkin vähän ää, yllättynyt, kun luin Politikolehdestä artikkelin, jonka ää, otsikko oli, että komission varapuheenjohtaja ää, Ansip sanoi, että MEPit pitävät neuvotteluita jumissa – EUn sisäisten puheluiden osalta. Mielestäni tällaiset lausunnot julkisuudessa eivät edesauta yhteisymmärryksen aikaansaamista. Me haluamme jatkossakin tehdä yhteistyötä hyvässä hengessä, joten haluaisin kuulla teiltä vahvistuksen siihen, että komissio tukee tekemään kaikkensa auttaakseen parlamenttia ja neuvostoa saamaan aikaan kompromissin tässä tärkeässä aiheessa. Te olette toistuvasti puhuneet vapaasta liikkuvuudesta, äh, geoblokkaudesta, äh, oikeuksien kannettavuudesta, äh, roamingista. Minä haluan sellaisen EUn, jossa ei ole väliä sillä, mikä on maa, tunnus, vaan että voin soittaa tai lähettää tekstiviesti minne tahansa Eurooppaan pohtimatta, mitä tämäkin taas maksaa. Aivan kuten olemme poistaneet fyysiset rajat sisämarkkinoilta, niin meidän täytyy myös nämä televiestintärajat kaataa. Thank you, and then uh, Dennis Young, Kiitos te, Dennis Young. Thank you very much, uh, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että varapuheenjohtaja on tänään paikalla. Arvistan tätä horisontaalista näkemystä digitaalisista sisämarkkinoista ja puhun muutamasta asiasta, erityisesti yritysten välisistä suhteista, mutta tämä trendi, joka mainitsin, mainittiin aluksi, eli monet alustat ja internetpalvelut sijaitsevat EUn ulkopuolella, lähinnä Yhdysvalloissa, mutta osittain myöskin Kiinassa. Ja tähän liittyy hiukan hankaluutta ja otitte esiin startup-yritykset ja muutenkin Tämä koskee niitä, jotka haluavat käyttää näitä palveluita. Pari esimerkkiä. Ja jos meillä on horisontaalinen lähestymistapa, niin ehkä muillakin politiikan alalla voitaisiin tämä ottaa huomioon. Ensinnäkin hotellivaraukset. Booking.com oli ennen perheyritys Alankomaissa hyvin pieni, kaikki olivat tyytyväisiä, koska se yhdisti kysyntää ja tarjontaa, ja sieltä löysi hotelleita, joita muuten ei olisi löytänyt. No nyt sen on ottanut haltuunsa yhdysvaltalainen yritys, joka omista valtaosan muistakin sivustoista, joilla on niitä, jotka tarjoavat palveluita matkustajille ja oliko se sitten matkustuksesta tai majoituksesta isotkin hotelliketjut valittavat nyt, että on pakko käyttää booking.comia. Ja jos haluaa kunnollista kilpailua, niin on hiukan merkillistä, että täytyy luottaa yritykseen, jonka tällä hetkellä yrittää omistaa yhdysvaltalainen yritys. Ja kunnollisia vaihtoehtoja ei ole. Katsoin tätä asetusehdotusta No, yritysten välityksissä suhteessa se ratkaisee tiettyjä ongelmia, mutta eikö tämä ole pikemminkin rakenteellinen ongelma? Vaikka on sisäinen valitusmenettely ja vaikka on riidanratkaisumekanismeja, Booking.comista on tullut niin vaikutusvaltainen, että yksikään hotelli ei pysty tarjoamaan parempia hintoja vaikka vakiasiakkaille kuin mitä Booking.com tarjoaa. Konkreettinen esimerkki että oli kahta tapaa puuttua asiaan. Ensinnäkin, mitä kilpailulainsäädännöllä voitaisiin tehdä? Onko kilpailua riittävästi? Onko markkina-asemaa käytetty väärin? Komission jäsen Vestager voisi tarttua tähän. Ja hiljattain on puhuttu kaupan suojeluvälineistä. Tämän tyyppiset palvelut internetissä ovat yhä arvokkaampia strategisesti, kun ajatellaan kansalaisia ja yrityksiä. Eli millä tavalla voidaan varmistaa, että saamme enemmän startup-yrityksiä ja uusia yrityksiä Euroopan unioniin näille markkinoille. Lähtötilannehän on se, jossa, kuten itsekin sanoitte, muilla on hallitseva markkina-asema. No sitten parlamentin mietinnössä viime vuonna käsiteltiin samoja asioita Ilmekossa ja Itressä. Ja sitten myöskin viihdeteollisuuden lippu, lipun tilanne on sama ja tämäkin vaikuttaa kuluttajiin. On Live Nation, joka on valtava yritys. He omistavat Ticketmasterin, joka myy lippuja mutta sitten myöskin Seedwave, jossa uudelleen myydään näitä lippuja. Ja osa näistä lipuista automaattisesti menee Seedwavein jo ennen kuin niitä on tarjottu muualla. Tai sitten siellä on robotti, asiakkaita, jotka ostavat Ticketmasterilta lippuja ja sitten myymät niitä eteenpäin Seedtradeille. Mutta nämä eivät ole mitään henkilöitä, yksityishenkilöitä, vaan nämä ovat näiden yritysten palveluksessa olevia henkilöitä. Eli eikä voisi olla aktiivisempaa kilpailupolitiikkaa, jotta voitaisiin puuttua tämän tyyppisiin käytänteisiin, jotka johtuvat siitä, että eri, erinäiset palvelut ovat kasantuneet yhden yrityksen käsien. Kiitoksia. Eli Koratsabil seuraavaksi. Kiitos. Niin oli miellyttävä kuulla, että teidän tukenne on meidän takanamme. No Ferrari tai Volvo, no olemme ainakin nopeampia toivon mukaan tässä tiedon liikkuvuusasiassa kuin Etelä-Korea. Ja kiitoksia tästä tuen ilmaisusta ja hyvästä yhteistyöstä komission kanssa. Tämä asia on sellainen, jossa varmasti saamme tuloksia aikaan. No näissä muissa asioissa oli hyvä, että mainitsitte nämä verkkoalustat. On tärkeää, että yksi tämän ajan suurista asioista, eli yksityisyyden suoja kuluttajille ja yksityishenkilöille otetaan huomioon myös verkkoalustoilla ja samaan aikaan haluaisimme tietysti tasapainoisen lähestymistavan, koska tässä on riski, että jos lähdetään rajoittamaan ei-eurooppalaisia toimijoita, niin samaan aikaan myös eurooppalaiset startupit ja yrittäjät kärsivät. Ja tämä on huolenaiheeni liittyen tähän uuteen veroehdotukseen ansioista. Se vaikuttaa yrityksiin, joilla ei ole varaa maksaa tällaista veroa ja se murentaa digitaalista yrittäjyyttä Euroopassa. Minä olen vähemmistössä tässä asiassa, halusin siksi tuoda mielipiteeni julki. EPP-ryhmä on äänestänyt yksityisyyden asiassa vastaan. Totta kai olemme tietosuojan ja yksityisyyden suojan puolella, mutta ongelmana on tasapaino ja se, että haitataanko tässä nyt innovaatioita. Meillä on funktionaalisia evästeitä ja markkinointievästeitä. Nämä funktionaaliset evästeet auttavat kuluttajaa. Kuluttaja saa paremman käyttäjäkokemuksen ja tässä on, on sellaisen väsymyksen riski, että kuluttaja vain klikkailee niitä hyväksyn ja suostun laatikoita lukematta, mitä siellä sanotaan ja nyt trilogissa yritetään sitten miettiä, mitä tälle asialle tehdään, eli että saataisiin tähän hyvä ratkaisu ja komissio voi olla tässä ratkaisevassa ja rakentavassa roolissa. Parlamentin kanta on, on selvillä ja itse asiassa trilogissa nyt pöydällä oleva kanta on komission ansiosta parempi kuin se, mikä täällä parlamentissa saatiin aikaan. Haluan vielä puhua näistä verkkoreittauksista, puhuitte booking.comista. Luottamus on valuuttaa digitaalisilla sisämarkkinoilla ja nämä verkkoarvostelut ovat väline, jolla kuluttaja voi antaa suoraan palautetta, mutta nyt niitä käytetään hyväksi. Meillä on yrityksiä, joista voi ostaa palveluita, sellaisia palveluita, että tämä yritys hyökkää kilpailijan kimppuun maksua vastaan – ja on vaikea määritellä sitä, mikä on tyytymättömän kuluttajan aito kommentti ja mikä on tällainen ostettu kommentti. Näillä kommenteilla voi tuhota pienen yhtiön kommenteilla, jotka, joita, joiden todenperäisyyttä ei voi tällä hetkellä mitenkään varmistaa. Luottamus on hyvä väline, mutta siitä voi tulla myös tällainen tuhoava väline. Tähän kuulisin mielelläni kantanne. Ja toinen asia – jonka Dita on, ovat nämä verkkovierailut ja se, että maksut olisivat samat soittaa tai, tai käyttääpä verkkoa missä tahansa. No sitten vielä tekijänoikeuksista ja trilogista. Siihen liittyen kaikki tietävät Google Newsiin liittyvän artiklan 11 ja YouTube-artiklan 13. Taas tässä puhutaan verkkoalustoista. Haluaisin tietää, mitkä teidän näkemyksenne ovat tästä, koska tuo arvo aukko asia, value gap asia on saatava ratkaistuksi. Tällä hetkellä voittajia siinä ovat hakukoneet. Ehkä verkkoalustat eivät ole niitä, joilta voi edellyttää sitä, että ne poistavat, poistavat tekijänoikeudella suojattua materiaalia en tiedä, onko eurooppalaisilla yrityksillä teknisiä valmiuksia tehdä tätä. Pääviestini on se, että kyllä, meidän täytyy tehdä jotakin verkkoalustoille, erityisesti sen suhteen, mitä Nikola sanoi. Eli että verkkoalustoja ei voida pitää agentteina, jotka eivät ole vastuussa niillä olevasta sisällöstä, mutta samalla täytyy olla varovaisia, että emme vahingoita tässä omia yrityksiämme, kun yritämme saada aikaan reilua ja tasapuolista toimintaa. Kiitos lopuksi vielä Jaakonsaari. Joo, kiitoksia puheenvuorosta. Puhun suomea ja komissaari taitaa ymmärtääkin suomen kieltä, että hieno asia. Mutta <clears throat> te aloititte sanomalla, että edistystä on, mutta ymmärsin, että todellisuus on se, että muualla mennään nopeammin eteenpäin tällä hetkellä maailmassa. Jopa Afrikka alkaa olla joissakin kohdin, Afrikan joissakin osissa Afrikkaa on ää, yrityksiä mennyt pörssiin. Ne ovat ihmiset, siellä on paljon nuoria, siellä on paljon inhimillisiä voimavaroja. Ja tämä teknologiahan loppujen lopuksi halpaa ja niiden palvelujen tuottaminen on se, joka vaatii ihmisi, inhimillisiä voimavaroja. Ja itse asiassa Eurooppa on tässä suuren haasteen edellä ja mielellään kuulisin teidän näkemyksenne tästä kokonaisuudesta, että mikä on tuota, tutkimuksia yliopistojen rooli, oletteko te tyytyväisiä siihen, että syntyy tällä alalla tarpeeksi start-uppeja, appeja ja sitten ennen kaikkea se, mikä oli jo edellisessä keskustelussa tänä päivänä esillä, niin millä tavalla sitten näiden uusien innovaatioiden, startuppien ikään kuin neuvotteluvoimaa voidaan lisätä, koska on todella käynyt ilmi, että nämä jättiläiset herkästi pystyvät omalla voimallaan ikään kuin polkemaan uusiakin erittäin innovatiivisia ideoita. Niin miten tähän kokonaisuuteen oikeastaan päästään sillä tavalla käsiksi, että syntyy näitä eurooppalaisia globaaleja palveluntarjoajia, joka on tässä minusta se ydinkysymys. Ja ymmärrän kaikki nämä, mistä on puhuttu, että täytyy luoda nämä eurooppalaiset sisämarkkinat, ja siinä on päästy eteenpäin, mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi on kiinni näistä inhimillisistä voimarasta tutkimuksesta, tieteestä, muusta, että millä tavalla sitten saadaan eteenpäin vietyä näitä innovaatioita kun mä ajattelen, että teillä on varmasti ohi tämän komissioagendan sellaisia omia ajatuksia, joita haluaisitte vaikka antaa evästykseksi seuraavalle, seuraavalle lainsäädäntökaudelle. Kiitos. Thank you very much. A lot of questions. Kiitoksia. Siinä tuli paljon kysymyksiä, eli komission jäsentä saatte vielä puheenvuoron. Thank you. Kiitoksia. Ensin Facebook. Itse olin Kaliforniassa. Tapasimme Mark Zuckerbergin ja Sheryl Sandbergin. Ja sain vaikutelman, että tämä kysymys valeutisten levittämiseen on asia, johon suhtautuvat hyvin vakavasti. He käsittelevät myöskin valetilejä. Nythän tiedämme, että pahat ihmiset tietävät, miten hyödyntää sosiaalista mediaa lähettääkseen viestejään miljoonille ihmisille ja manipuloidakseen demokraattisia instituutioita ja vaaleja. Ja samanaikaisesti hyvät ihmiset, jotka pyrkivät suojelemaan demokratiaa ja vaaleja, he eivät tiedä, kuinka tämä toimii. Tämän ongelman on hyvä, että sosiaalisen median alustat, siis ei pelkästään Facebook, vaan myöskin muut alustat. Esimerkiksi Twitter. Sielläkin suhtaudutaan hyvin vakavasti näihin asioihin. Luottamus on yksi arvokkaimpia asioita sosiaaliselle medialle. Jos ihmiset eivät enää luota, jos luottamus rapautuu, niin ihmiset lakkaavat käyttämästä kyseisiä alustoja tai eivät koskaan ryhdy käyttämään niitä. Uskon vielä itsesääntelytoimiin, kun ajatellaan valeuutiskampanjoista. On mahdollista soveltaa tiukkaa sääntelyä, mutta silloin, kuten tiedämme, Kestää ainakin kaksi ja puoli vuotta ennen kuin asia menee läpi EU-ssa. Todennäköisesti siihen menee viisi vuotta. Mutta mitä sitten tapahtuu tänä aikana? Elämä jatkuu, tilanteet kehittyvät hyvin nopeasti. Eli itse sääntely johon alustoilla on ryhdytty, niitä ei enää tarvita. Nämä alustat ja muut palveluntarjoajat joutuvat toteuttamaan näitä toimia, koska mehän muistamme, mitä tapahtui anonyymeille kommenteille, kun ajatellaan sanomalehtiä. Omassa maassani sanomalehdet ja niin nettisivuilla 90 prosenttia yhteydenotoista oli kommentteja ja ainoastaan 10 prosenttia liittyi sisältöihin. Ja viisi vuotta sitten ainoastaan 10 prosenttia yhteydenotoista liittyi kommentteihin ja 90 prosenttia liittyi sisältöön. Jos ihmiset tietävät, mitä tällaisista kommenteista voi odottaa, niin miksi tuhlata aikaa ja tarkistaa niitä? Eli ihmiset siirtyvät toiseen sisältöön tai toiseen tiedonlähteeseen – Eli ollako vai eikö olla? Kysymys tämä on alustoille, eli onko luotettava? Sähköisen kaupan direktiivi. Alustat ovat velvollisia tämän direktiivin nojalla, mutta kyse on rajallisesta vastuuperiaatteesta. Joidenkin lähteiden mukaan on 6000 eurooppalaista alustaa, Jotkut puhuvat seitsemästä tuhannesta alustasta Euroopassa. Innovaatiota on hyvin helppo nitistää sääntelyllä. Jos sanotaan vaikka, että olette täysin vastuussa kaikesta, jota joku laittaa alustalle, niin otan tässä pari eurooppalaista esimerkkiä. Eli silloin yritystoiminta loppuu On yli kaksi miljoonaa aut- käytettyä autoa myynnissä joka päivä, myöskin tänään. Ja jos ei olisi rajallisen vastuun periaatetta, vaan täysi vastuu alustoille, niin varmaan sitten tämä, tällainen liiketoiminta loppuu. Jos ihmisillä on vaikka vanhoja, rumia autoja, parikymmentä vuotta vanhoja, niin sitten ostaja haluaa valokuvan. Ja auto täytyy ehkä pestä, mutta se pesu maksaa jo puolet siitä, mikä on auton arvo. Eli usein ihmiset ottavat valokuvan jostain muualta mutta se olikin sitten materiaali, joka, johon liittyy tekijänoikeuksia. Kuka sitten on vastuussa tästä? Henkilö, joka laittoi tämän kuvan nettiin, vai se, joka hoitaa alustaa? Jotkut ihmiset manipuloivat kilometrimittareilla. Ja on helppo sanoa, että verkkoalusta on tästä vastuussa, koska se tieto julkistettiin siellä – ei sillä ole ajettu 100 000 kilometriä, vaan oikeasti 200 000 kilometriä. Tai jos siellä on varastettuja autoja. Jos voitaisiin verrata varastettujen autojen rekisteriä näihin tietoihin, niin varmaan sitten alustat ovat vastuussa, jos niillä on pääsy varastettujen autojen rekistereihin. Mutta ne pahat ihmiset, jotka varastavat autoja, niin välillä he ovat aika fiksuja ja he voivat manipuloida näitä kirjaimia ja lukuja. Jos alusta on vastuussa, niin se on vähän liikaa vaadittu näiltä alustoilta. Meillä on liikaa eurooppalaisia alustoja, eikä tämä tilanne ole mitenkään mustavalkoinen. Sitten tekoäly. Meillä on tiettyjä ratkaisuja jo nyt Euroopassa. Jos ajatellaan vaikka auton valmistusteollisuutta tai rahoitusalaa, pankkeja, jotka hyödyntävät tekoälyä. Ja tällä hetkellä lääketeollisuus Mutta kun katsotaan investointeja, niin McKinseyn mukaan vuonna 2016 me investoimme EU:ssa nyt puhutaan yritysten investoinnista, 3-4 miljardia euroa. Aasiassa kaiken kaikkiaan 8-12 miljard, miljardia ja Yhdysvalloissa 15-23 miljardia euro, dollaria. Tässä on valtavia eroja. Puhuin jo tiedoista. Siellä on investointeja, heillä on tietoa. Tähän tilanteeseen täytyy suhtautua vakavasti. Ja siksi, kun puhutaan seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä – Meidän täytyy investoida valtavasti myöskin tekoälyyn. Olen aika tyytyväinen rahoituskehysehdotukseen, koska tähän mennessä saimme noin 13 miljardia vuodessa horisontti 2020 hankkeeseen. Se täytyy säilyä ennallaan, mutta Kuten tiedämme, investoinnit ovat yhä suurempia ja toivottavasti myöskin tutkimukseen saadaan lisärahoitusta. Kyberturvallisuuteen esimerkiksi, jota Dantti käsittelee. Halusimme lisärahoitusta digitaalisiin kysymyksiin 9,19 miljardia ja 3 miljardia verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun pyydetään tällaisia summia, mutta kun neuvottelimme tästä talousarviosta, jäsenvaltiot totesivat, että pitäisi laittaa tämä raha kansalliseen varantoon. Ja jos on hyviä ajatuksia, niin sitten he voivat ottaa lompakkonsa esiin ja maksavat sitten kansallisesta kassastaan eurooppalaisiin hankkeisiin. Mutta tiedämme, että on tiettyjä alueita, joilla suuretkaan jäsenvaltiot eivät ole riittävän suuria pystyäkseen hoitamaan tällaisia kysymyksiä yksin eli esimerkiksi kyberturvallisuus. Yksikään jäsenvaltio yksin ei pysty hoitamaan tällaisia asioita, vaan meidän täytyy yhdistää voimamme. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Ja sitten esimerkiksi no, suurissa jäsenvaltioissa ehkä on pari miljardia, joilla voidaan rakentaa eurooppalaisia seuraavan sukupolven huipputietokoneita. Mutta mistä sitten löytyy ammattitaitoisia henkilöitä. Jälleen kerran meidän täytyy yhdistää voimamme. Ja tekoäly, no tässä sama juttu. Meidän täytyy yhdistää voimamme. Tekoälyehdotus on tehty ja ehdotuksella halusimme kannustaa lisäinvestointeihin tällä alalla. Tavoitteena on päästä 20 miljardiin vuodessa vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen joka vuosi ainakin sijoitetaan 20 miljardia vuodessa tekoälyyn. Myöskin haluamme kannustaa ihmisiä, julkista ja yksityistä sektoria hyödyntämään enemmän ratkaisuja, jotka pohjautuvat tekoälyyn Kyse on tulevaisuuden teknologiasta. Ja tekoälyn avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Esimerkiksi syövän diagnosointi on tekoälyn avulla paljon helpompaa ja nopeampaa. Esimerkiksi Kööpenhaminassa, jos soittaa hätänumeroon 112 numeroon, niin siellä käytetään äänen tunnistamisjärjestelmää ja siellä sekunneissa tiedetään, että tämä henkilö, joka soittaa hätänumeroon, hänellä oli, oliko hänellä sydänkohtaus vai ei. Eli jos on sydänkohtaus, niin ei pysty silloin selittämään täsmälleen, mitä on tapahtunut. Ehkä saavat sitten käsityksen, että tämä tyyppi on juonut vähän liikaa viinaa tai muuta. Mutta sitten kun on äänentunnistusjärjestelmä, niin silloin sekunneissa tiedetään, mitä henkilölle on tapahtunut. Kyse on kansalaisten elämästä ja tuottavuuskysymykset. Suosikkialani on maatalousala – No, te ehkä tunnette enää minun esimerkkini, mutta joka tapauksessa Virossa 25 vuotta sitten kolme ja puoli tonnia saatiin keskimäärin maitoa lehmästä. Kolme ja puoli tonnia. Ja viime vuonna se oli yli 9000 kiloa. Ja missä? Pohjois-Puolassa, äh, äh, siis Pohjoisnavalla. Ja tämä verrattuna Tanskaan. Ja mistä tämä johtuu? No, internetistä, asioiden internetistä, lehmillä on sensoreita. Lehmät saavat niitä suojaavaa rehua ja esimerkiksi Saksassa siellä on mietitty samantyyppisiä ratkaisuja jo kanatiloilla. Ja kala kalankasvattamoissa. Kyse on tehokkuudesta, kyse on terveellisestä elämäntavasta. Kun tekoälyä hyödynnetään esineiden internetin kanssa, niin silloin ei tarvitsisi käyttää niin paljon antibiootteja kanan tai kalan kasvatuksessa ja niin edelleen. Ei kyse ole vain siitä, että tämä olisi ihan kiva juttu, vaan tämä on välttämätön. Jos me emme pysty kilpailemaan tällä alalla tulevaisuudessa, niin silloin se tarkoittaa, että joku muu tarjoaa laadukkaampia tuotteita edullisemmalla hinnalla. Eli kun puhutaan tekoälystä, täytyy muistaa myöskin eettiset periaatteet. Ja tästä on hyötyä myöskin investoijille, yrittäjille, jotka käsittelevät tekoälyä. Olisi liian kallista, jos loppukädessä sanottaisiin, että tämä järjest- Frankenstein, jota ei voi soveltaa Euroopan unionissa. Ja IBMllä esimerkiksi on jo eettinen tekoälyyn liittyvä koodisto. Microsoftilla on kuusi periaatetta, Googlella on näitä periaatteita. Mutta missä ovat eurooppalaiset periaatteet? Eli meidän täytyy nyt panna töpinäksi. Sitten taidot. No, tämä on nyt pitkä tarina, mutta meidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota elinikäiseen oppimiseen. En puhu e, suomea. E, About um, Africa. Ja sitten Afrikka. Startup-yritykset. Myöskin Afrikan mantereella. Kuten tiedätte, meillä on digitaalinen kehitysyhteistyöstrategia. Viimeisen viiden vuoden aikana EUn talousarviosta on investoitu 32 miljardia kehitysyhteistyöhön. Ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa jopa 82 miljardia on ollut tukea vuodessa. Ja Afrikassa on valtavasti luovuutta. Siellä on paljon lupaavia uusia ratkaisumalleja ja ajatuksia. Ja sielläkin haluttaisiin luoda yhtenäiset Afrikan digitaaliset markkinat. Ei siellä haluta kopioida virheitä, joita on tehty EU:ssa. Ja siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä myöskin afrikkalaisten kanssa digitaalisella alalla. Ei riitä se, että että käsitellään ainoastaan ruokaa tai juomavettä, teitä, demokratiaa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota enemmän myöskin digitaaliseen yhteistyöhön, kun ajatellaan Afrikan maita. Sitten niin Dita lähti, eli EUn sisäiset puhelut – No, tämä on ihan kiva ajatus. Tehän tiedätte kaiken geoblokkauksesta ja sähköisestä kaupasta. Ja varmaan muistatte myöskin lukemia, jotka kuvasivat, kuinka tärkeä paketin toimitus on sähköisessä kaupassa. 32 prosenttia ihmisistä, jotka rekisteröivät ja tekivät ostoksia, niin sitten edessä oli paketin toimitukseen liittyviä ongelmia. Eli jotta löydettäisiin ratkaisu ongelmiin, me teimme paketitoimitusehdotuksen, joka liittyy avoimuuteen. Me emme halunneet säännellä paketin toimitushintoja. Itse olen Virosta. Neuvostoliitto miehitti Viroa yli 50 vuotta – ja meillä oli ainoastaan säänneltyjä hintoja eikä mitään markkinahintoja. Me emme olleet iloisia näistä säännellyistä hinnoista, koska kaikesta oli pulaa. Eli mielestäni tämä ei ole ratkaisu EUlle, että yritetään säännellä näitä hintoja. No sitten eu sisäiset puhelut. Komissio teki ehdotuksen näistä puheluista, mutta parlamentti torjui sen vuonna 2014. Parlamentti sanoi, ettei, uh, uh, ettei se uskonut, että tämä olisi kysymys, jossa tarvittaisiin lainsäädäntöä. No nythän tiedämme, että EUn sisäiset puhelut romahtivat nopeasti. Esimerkiksi Espanjassa 2010-2015 EUn sisäisiä puheluita olikin yhtäkkiä 70 prosenttia vähemmän, ja Ruotsissa muuten 60 prosenttia vähemmän. Ja täytyy muistaa, että siihen aikaan meillä ei ollut verkon neutraalisuusperiaatetta – nyt äh, tämä periaate on voimassa. Ja tiedämme, että teleoperaattorit estivät Skypen toiminnan esimerkiksi. 50 prosentissa tapauksista se vain kertakaikkiaan estettiin, Skype-puhelut. Näin ei enää ole. En nyt muista ihan tarkalleen näitä prosenttilukemia, jotka julkistetaan huomenna – mutta nousua videopuheluiden osalta oli 18 prosenttia. Eli EUn sisäisten puheluiden markkinat supistuvat. No, meillä on aika vanhaa tietoa. Ja ainoastaan 14 prosenttia ihmisistä, jotka käyttä, tekivät näitä puheluita, niin he maksoivat normaalin hinnan. Enkä sanonut, että nämä 14 prosenttia ihmisistä olisivat maksaneet korkeita maksuja. Valtaosa teleoperaattoreista tarjoaa aika kohtuuhintaisia paketteja asiakkailleen. Jos maksaa euron enemmän kuukaudessa, niin silloin saa käytännössä rajattomasti EUn sisäisiä puheluita. Aika paljon investoitiin hyvin innovatiivisiin ratkaisuihin. Ja tietysti monet ihmiset alkoivat käyttää WhatsAppia, Skypea, FaceTimea ja muita. Parlamentti otti asian esille. Me ehdotimme läpinäkyvyystoimia. Eli jos soittaa EUn sisällä, niin joku sitten sanoo, että – lopettakaa, se on ihan hirveän kallista. Siis tämä nyt oli vitsi tietysti, mutta ehdotus oli vähän samantyyppinen kuin mitä ehdotettiin pakettitoimitusten osalta. Eli jos haluaa säänneltyjä hintoja, niin se on mielestäni väärä viesti. Liian usein täytyy sanoa esimerkiksi, että hotellihinnat jos vaikka on jotain erityisiä tapahtumia jossain kaupungeissa, niin silloin hotellihinnat nousevat korkealle. Eli ehkä pitäisi säännellä myöskin niitä hintoja. Ja muitakin hintoja voitaisiin säännellä. Eli ei se ole helppoa, ei tämä ole mitään mustavalkoista keskustelua. Aluksi mainitsin että ei nyt ole ihan täysin selvää, millaisia seuraamuksia tällä on. Esimerkiksi mitä mobiilioperaattoreille on tapahtunut. Mutta kaiken kaikkiaan kaikki ovat suurin piirtein tyytyväisiä, mutta jotkut operaattorit ovat nyt pulassa. Niille täytyy myöntää lisäpoikkeuksia ja niin edelleen. mutta verkkoverolumaksut olivat noin 5 miljardia vuodessa. Ja tälle muita vaihtoehtoja ei ollut. Siis puhutaan nyt EUn sisäisistä puheluista. Nyt voi käyttää Whatsappia, FaceTimea, Skypea, mitä tahansa. Tai sitä voi käyttää näitä edullisia paketteja ja niin edelleen. Eli valinnan varaa on. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun ehdotamme tiukkoja sääntöjä. Silloin mobiilioperaattorit, jotka tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita, niin heille lähetetään silloin väärä viesti. Eli älkää innovoiko. Pakottakaa ihmiset käyttämään vanhanaikaisia välineitä ja menetelmiä. Älkääkä investoiko älkääkä pyrkimään olemaan parempia kuin kilpailijanne. En usko, että valtaosa jäsenvaltioista hyväksyisi säänneltyjä hintoja. Oli kyse sitten puheluista tai hotellihinnoista tai muusta. Kyse on suunnitelmataloudesta. Niin, eli nämä ongelmat vähenevät. Ja mielestäni avoimuus on oikea toimenpide. Taisin nyt puhua liian pitkään. Hmm. En kiittänyt Dantia hänen tekemästään työstä. Hän käsittelee näitä kyberturvallisuuskysymyksiä tehokkaasti, eli välittäkää hänelle tämä viesti, että olen kiitollinen. Kiitos. Very much. Kiitoksia komission jäsen näistä vastauksista ja selkeydestä. Ja voin kertoa, että tänä aamuna hyväksyttiin Dantin lausunto. Eli se hyväksyttiin selkeällä enemmistöllä valiokunnassa tänä aamuna. 31 puolesta ja kaksi vastaan. Eli sisämarkkinavaliokunnalta saatte selkeää tukea. Eli kiitoksia, että olitte paikalla. Ja varmasti näemme taas pikapuolien. Eli kiitoksia. I'm talking too much. And before everybody runs away... Ennen kuin kaikki lähtevät, niin seuraava kokous on 4. kesäkuuta kello 15. Eli kiitoksia kaikille, että olitte paikalla. Kiitoksia tulkeille ja nähdään myöhemmin. Kiitos.